Bene, kollegi. Arvoisat kollegat, pyydän kaikkia asettautumaan jo paikoilleen ja näin voimme aloittaa, joskin jonkun verran myöhässä, aamun kokouksemme. Olkaa hyvät, asettukaa jo paikoillenne, jotta voimme aloittaa päivän työt. Particolare Erityisen mieluusti toivotan tervetulleeksi tohtori Eniko Landenburun, joka on Euroopan komission ulkosuhteiden pääosaston pääjohtaja. Hän toimii siis tässä virassa vielä tällä hetkellä, mutta jatkossa hän siirtyy toisiin tehtäviin – nimittäin Euroopan komission Marokon valtuuskunnan johtajaksi. Niin kuin tiedätte, Marokko sai hiljattain edistyneen kumppanuuden, kumppanuuden statuksen Euroopan unionin kanssa. Ja näin ollen tohtori Landapuru ryhtyi hoitamaan siihen liittyviä tehtäviä. Mutta tällä hetkellä hän kuitenkin vielä vastaa Äh, ulkosuhteiden pääosastosta Euroopan komissiossa. Nyt tämän aamun läsnäolon syy kokouksessamme äh, liittyy erääseen varsin äh, keskeisen aiheeseen, nimittäin ulkoisen energian toimitusvarmuuteen. 7 allekirjoitettiin Nabukko kaasuputkeen liittyvä sopimus. Ja niin kuin tiedätte, tämä on äärimmäisen ajankohtainen asia, niin kuin yli, ylipäätään nämä energian kuljetukseen liittyvät kysymykset. Myöskin South Stream putki on kiinnostava, joskin Euroopan unionin napukoputken kilpaileva hanke. Siitäkin käymme keskustelua. Sovimme niin, että aihe otetaan seuraavan täysistunnon esityslistalle ja näin ollen tämänpäiväinen vuoropuhelu sopii varsin mainiosti tilanteeseen. Olemme miettineet suullisen kysymyksen asettamista neuvostolle sekä myös Euroopan komissiolle. Sen tarkoituksena olisi kohdentaa keskustelu, siis syyskuun puolivälissä käytävä täysistuntokeskustelu ulkopoliittisiin valintoihin nimenomaan energia-alalla. Kyse on luonnoksesta, jota koordinaattorit ovat valmistelleet. Ja näiden istuntojen aikana se tulla ottamaan käsittelyn. Voin jo tässä vaiheessa kertoa näitä alustavia kysymyksiä, joskaan tohtori ei vielä ole paikalla. Aikaisempi ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Sairus Voski on paikalla ja hän on myöskin laatinut Euroopan unionin energiahankinnasta selvityksen ja, ja olemme varsin kiinto, kiinnostuneena kuulemassa myöskin hänen selvitystä aiheesta. Muita erityisiä seikkoja ei näin tänä aamuna ole enää esitettävänä, joten voin näin ollen antaa puheenvuoro tohtori Landavurolle. Kiitos puheenjohtaja, arvon kollegat, Euroopan parlamentin jäsenet. Haluaisin ensimmäiseksi onnitella tätä kaikkia teidän valinnastanne Euroopan parlamentin jäseniksi. On varsin selvää, että jatkossa yhä tärkeämmäksi käy Euroopan unionin ulkopolitiikan määrittely. Meillä, niin kuin sanottu, on Lissabonin äh, sopimuksen ratifiointi äh, meneillään ja niin kuin tiedätte, Euroopan unionin ulkoasian valikunnalla on äärimmäisen tärkeä rooli ja myöskin vastuu siinä vaiheessa, kun Lissabonin sopimusta ryhdytään käytännössä soveltamaan. Se tuo mukanaan äärimmäisen kiintoisia näkymiä myöskin ulkopolitiikan kehityksen osalta. Eli kaiken kaikkiaan toivotan onnea ja menestystä kaikille ne tulevassa tehtävässänne. Ja niin kuin tiedätte, eurooppa asia eteenpäin vieminen on kaikkien sydäntä lähellä. Nyt toivoisin saavani keskustella teidän kanssanne tämän aamun aikana tärkeästä aiheesta, nimittäin ulkoisesta energian toimitusvarmuudesta Euroopan unionissa. Omasta kokemuksestani. Niin olen toiminut jo kuusi vuotta Euroopan komissiossa tästä asiasta vastaavana äh, johtajana ja olen tuona aikana huomannut, miten äh, kasvava merkitys ulkoasian piirissä energiakysymyksillä on. Kaikki muistanevat äh, tapahtumat Venäjän hallituksen kanssa viime vuonna, kun he päättivät sulkea hanat Ukrainan, Ukrainan tapauksen yhteydessä ja tämä aiheutti varsin suuria ongelmia myöskin jäsenmaillemme. Tämä on siis se hiljattainen osoitus siitä, miten tärkeä aihe on kyseessä ja myöskin viime vuoden Georgian sota käy esimerkistä. Energia toimitus on nimenomaan Kaukasuksen alueella keskeinen kysymys. Geopoliittinen epävarmuuden tila vallitsee siis osittain myöskin energiamarkkinoiden hinta, politiikka on varsin häilyvä ja vaihtelevaa. Ja tämä kaikki on luonnollisesti vaikuttanut sekä yksittäisiin jäsenmaihin että Euroopan unionin kokonaisuudessa. Keskeinen aihe tässä yhteydessä on nyt se, Miten ja minkälainen Euroopan unionin rooli on suhteessa kansallisiin energiapoliittisiin linjauksiin? Geopoliittinen energiavarmuusasiahan on meille kaikille täynnä tärkeä. Euroopan komissio on varovaisesti pyrkinyt omia toimivaltuuksiaan tämänhetkisen sopimuksen piirissä ja puitteissa käyttäen jollakin tavoin edistämään asiaa ja varsinkin kannustamaan jäsenmaita pohtimaan ja miettimään sitä, miten tähän asiaan pitäisi suhtautua. Niin kuin sanottu, tällä hetkellä vielä äh, vastaan Venäjän hallituksen kanssa käytävistä neuvotteluista. Ja epäilemättä äh, on selvää, että kun olen paikan päällä Moskovassa ja, ja voimme keskustella näistä asioista, niin silloin vaikutukset ovat varsin erilaiset kuin, kuin silloin, kun ei paikan päälle päästä, eikä päästä suoraan keskustelemaan asioista. Hyvin selvästi voin tietysti todeta myöskin sen, että aina ei onnistuta saamaan aikaiseksi yhteistä kantaa. Sen avulla luonnollisesti olisi helpompi edetä, mutta näin ei aina käy. Mitä sitä Euroopan komissio on tähän mennessä tehnyt? Me olemme ennen kaikkea päättäneet ja käsittääkseni myöskin onnistuneet siinä, että olemme asettaneet energiatoimituksen varmuuden nimenomaan kahdenvälisten suhteiden keskeiseksi kohdaksi, kun puhumme Euroopan unionin ja muiden maiden välisistä suhteista. Meillä on jo vuosien kokemus tästä ja selvää on, että aihetta on edistetty esimerkiksi Venäjän kanssa, samoin Yhdysvaltojen kanssa, Kiinan kanssa, Japanin kanssa ja myöskin väli äh, Amerikan ja Etelä-Amerikan ja luonnollisesti myöskin lähi maiden kanssa näitä aiheita on käsitelty. Tämä on aivan keskeinen äh, painopistealue Euroopan unionin ja muiden maiden välisissä suhteissa. Niin ikään olemme äh, osittain onnistuneet ja ainakin yrittäneet käydä keskustelua ulkoisten kumppaneiden kanssa eurooppalaisesta energiamallista – Toisin sanoen siitä, miten sisämarkkinoille saadaan energiatuotteet käyttöön ja liikkumaan luonnollisesti sillä tavoin, että esimerkiksi asemaat ja asemaat ovat mukana tässä suunnittelussa. On tärkeää saada aikaiseksi vapaa liikkuvuus toteutetuksi myöskin tällä sektorilla, eli energia- alalla. Eurooppa on joka tapauksessa tärkeä referenssi muille maille. Olemme myöskin käynnistäneet tiettyjä mekanismeja entistä paremmin, jotta pystyisimme vastaamaan energiakriisin mukanaan tuomiin haasteisiin ja ongelmiin. Esimerkiksi Ukrainan tapauksessa tällaisia mekanismeja jo käytettiin ja nyt olemme pyrkineet keskittämään tarmoamme erityisesti tiedonvaihdon vahvistamiseen tällaisissa kriisitilanteissa. Mitään tämän tyyppistä toimintamallia ei aikaisemmin ollut olemassa ja nyt tämä uusi harppaus eteenpäin mielestäni on ollut hyvä esimerkki kehityksestä. Energia on otettu myöskin turvallisuusstrategian mukana. Viime kuukausina ja viime vuonna Javier Solana, korkeaedustajamme, päivitti Euroopan unionin turvallisuusstrategiaa. Ja selvää on, että Javier Solanin toimet vuonna 2003 E, tietysti olivat silloin hyvät, mutta nyt niitä oli syytä uudistaa ja näin Euroopan komissio pyrkikin päivittämään tilannetta ja ottamaan turvallisuus- ja viitekehyksen myöskin energia-asia mukaan. Olemme luoneet energiaa vastaavien verkoston ja tämä on mielestäni myöskin askel eteenpäin. Samoin olemme painottaneet äärimmäisen paljon Euroopan parlamentin ulkoasianvaliokunnan tukea työssämme. Te puheenjohtaja äsken mainitsitte aikaisemman puheenjohtaja Sarus Volskin. Hän teki aivan esimerkillistä työtä ja toimi yhteistyössä Euroopan komission kanssa, kävi paljon keskusteluja ja niin edelleen, joten Euroopan parlamentti on nimenomaan tässä asiassa ottanut todella eh, selkeän ja vastuullisen eh, asenteen. Herra Pötering, eh, entinen puhemies, joka on muuten paikallakin täällä, niin hän toi tämän asian merkityksen hyvin selvästi myöskin esiin. Sairausloskin aikana tässä valiokunnassa käytiin tiukkaa keskustelua ja, ja jopa kiistelyäkin energia-aiheesta. Ja äh, mielestäni se oli hyvä asia ja, ja siitä äh, teille kuuluu kiitokset. Tätä on nyt jatkossa kehitettävä, edistettävä ja, ja toimittava jatkossakin Euroopan äh, komission kanssa yhteistyössä tulevaisuudessa. Lopulta, jos nyt yritän lyhyesti vielä asiaa hahmotella, niin voisin todeta, että olemme edenneet ja saaneet aikaiseksi edistystä, mutta tilanne ei kuitenkaan vielä ole tyydyttävä. Olemme nimittäin komissiossa vakuuttuneita siitä, että jotta pystyisimme toimimaan ja antamaan Euroopan unionille jatkossa paremmat vaikutusmahdollisuudet, on selvää, että meidän on integroinnin ja myöskin toimivaltuuksien saralla otettava suoranainen harppaus eteenpäin, ja tämä onkin meille valtava haaste tulevaisuudessa. Jos Lissabonin sopimus ratifioidaan, niin kuin toivon tietysti, ja, ja niin kuin uskomme, niin Lissabonin sopimus avaa mukanaan uusia mahdollisuuksia, se avaa ovia tulevaan. Ja siinä tilanteessa on mahdollista, että Euroopan unioni saa myöskin suuremmat toimivaltuudet tällä saralla ja sitä kautta se pystyisi tekemään ehdotuksia jäsenmaille, jotta saataisiin entistä tiiviimpi ja toimivampi toimintastrategia energiasektorilla käyttöön. Tämä on siis Euroopan komission suunnitelma. Emme aio siis missään tapauksessa ryhtyä vaan ole, makamaan laakereillamme, vaan haluamme jatkossa tiivistää yhteistyötä energiasektorin kumppaneiden kanssa ja edetä sitä kautta. Todennäköisesti kyseessä on nyt viimeinen vierailuni tähän valiokuntaan ja niinpä haluaisinkin äh, pohtia teidän kanssanne tulevaisuutta silmällä pitäen seuraava asia. Minun mielestäni Lissabonin sopimus ei ole riittävä, jotta Euroopan unioni pystyisi riittävissä määrin kehittämään ja edistämään – energiasektoria nimenomaan ulkoisen toiminnan osana. Annan tukeni Jacques Delorin ehdotukselle, joka hän esitti siis puolitoista vuotta sitten Ranskan lehdistölle. Siinä hän peräänkuulutti omaa sopimusta tälle saralle. Siis eurooppalaista energiasopimusta, samantyyppistä kuin aikoinaan ehty sopimus oli. Tällä tavoin voitaisiin ajatella, että aikaisemman hiiliyhteisön tapaan luotaisiin uusi energiasopimus, joka yhdistäisi Euroopan unionin maita. Se olisi luonnollisesti suverani, suverani asia, mutta samanaikaisesti kuitenkin kaikkien edut voitaisiin ottaa huomioon ja saada Euroopan unionista tällä sektorilla entistä vahvempi. Tällä hetkellä Venäjän kaasutoimitukset ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan unionille. Me olemme suorastaan riippuvaisia noista toimituksista. Ja jotta me voisimme taata unionin kansalaisille toimitusvarmuuden, on selvää, että meidän on pystyttävä puhumaan asiasta sekä unionin sisällä että myöskin toimittajien kanssa. Tässä tapauksessa siis Venäjän edustajien kanssa. Nyt sitten vielä hyvin lyhyesti muutama ajankohtainen aihe. Kriisi Ukrainan ja Venäjän välillä. Siitä nyt muutama sana. Venäläiset ovat jo usean otteeseen uhanneet pistää hanat kiinni, jos näin nyt voi sanoa. Ja tämä he ovat liittäneet eh, Ukrainan velkaantuneisuusasteeseen, jota on kerätty siis aikaisempina vuosina. Me Euroopan komissiossa olemme kuitenkin mielestäni sekä viime kesän että viime kevään aikana pyrkineet tätä asiaa ratkomaan ja antamaan tukemme myöskin Ukrainan ja Venäjän hallituksille – Olemme pyrkineet saamaan molemmat osapuolet keskusteluihin ja eri toimijat on niin ikään pyritty saamaan mukaan. Tämä kaikki sitä silmällä pitäen, ettei minkäänlaista energiatoimituksen keskeytystä olisi tapahtunut. Lyhyellä tähtäimellä kyse on siitä, että asia saataisiin järjestykseen nimenomaan Venäjä ja Ukraina lähtökohtaisesti. Me olemme tukeneet IMFn eh, eh, toimia. Toisin sanoen he ovat olleet valmiita lainamaan eh, rahaa Ukrainalle, jotta Ukraina olisi voinut maksaa aikaisemmat kaasuvelkansa Venäjälle. Tuimme siis tätä IMFn hanketta. Samoin tuimme sisäisen uudistamisen hanketta Ukrainassa – sen tarkoituksena oli uudistaa Ukrainan kaasuverkostojärjestelmä, kaasuputkijärjestelmä ja ottaa oman, maan oman lainsäädäntöön mukaan tarvittavat uudistukset, jotta tämä olisi käytännössä voitu toteuttaa. Tähän mennessä Ukrainan hallitus on sitoutunut siihen, että välttämättömät uudistukset tullaan tekemään. Sen sijaan äh, taas äh, erilaiset äh, rahoituslaitokset, IMF, Maailmanpankki, Kehityspankki ja niin edelleen, ne kaikki ovat omasta puolestaan luvanneet olla mukana tässä uudistushankkeessa, joten huomiota on annettu, sitä on osoitettu – mutta kukaan ei kuitenkaan tällä hetkellä vielä tiedä, koska Ukraina pystyy laskun maksamaan ja, ja pääsemään eroon tuosta kriisistä, joka Venäjän ja Ukrainan välillä on jo kuukausia vallinnut. Tämä on kuitenkin mielestäni hyödyllinen hanke ja sitä viemme jatkuvasti eteenpäin. Jos sallitte, puheenjohtaja, vielä lyhyesti puhuisin vuoropuhelusta, jota harjoitamme Venäjän kanssa. Niin kuin sanoin aikaisemmin, yleisten neuvotteluiden puitteissa, siis Venäjän puitesopimuksen neuvotteluissa energiaaiheella on keskeinen rooli, mutta tällä hetkellä olemme vielä hyvin kaukana toisistamme. Venäjä ei halua allekirjoittaa eurooppalaista energiakirjaa, se ei halua sitä myöskään ratifioida – ja presidentti Medvedev on tehnyt vaihtoehtoisen ehdotuksen, jota me taas emme halua hyväksyä. Se ei ole nimittäin riittävä kompromissi, jotta Venäjä voisi toimia kansainvälisellä tasolla avoimesti. Tästä aiheesta, jos haluatte, voidaan puhua yksityiskohtaisemmin, mutta niin kuin sanottu, tämä on suuri ongelma. Kyseinen Venäjän kanssa solmittava sopimus perustuu siihen pitkälti, että lopulta saisimme aikaiseksi energia-alan sopimuksen, joka takaisi meille kiintoisin ehdoin solmitun sopimuksen energiatoimituksen varmuudesta. Näyttäisi siltä, että tällä hetkellä tuohon ei ole mahdollisuutta. On odoteltava ja katsottava, miten tilanne kehittyy. Ja tässäkin asiassa Euroopan parlamentin ulkoasianvaliokunnalla on tärkeä rooli. Vielä kolmas asia, jonka halusin vielä mainita, joskin siihen jo aikaisemmin viittasi ja puheenjohtajakin siitä puhui, nimittäin etelän, eteläinen käytävä. Prahassa järjestettiin toukokuussa kiintoisa kokous, jossa käsiteltiin niitä mahdollisuuksia, joita meillä on laajentaa e, e, energian saantia Etelä-Kaukasuksen alueelta tänne käyttöömme. Myöskin Irak ja Egypti mainittiin näissä yhteyksissä. Tämä on aihe, jota me voimme täällä käsitellä, jos e, niin haluatte. Tämä on äärimmäisen tärkeä. Miksi, miksi näin on? Me tulemme jatkossa tarvitsemaan Venäjältä peräisin olevaa energiaa. Meidän strategiamme perustuu siihen, että pyrimme vähentämään kuitenkin Venäjän riippuvuutta niin paljon kuin mahdollista. Sitä ei voida kovinkaan helposti korvata, mutta voimme ainakin vähentää riippuvuutta. Ja miten se tapahtuu? Se tapahtuu sillä tavoin, että avaamme uusia markkinoita ja yhteistyötä koko eteläisen kaukasuksen ja keski maiden kanssa. Ne voivat jatkossa toimia kaasun tuottajina ja toimittajina. Ja tämä on nyt esimerkiksi Napukkoon liittyvä aihe, jonka jo aikaisemmin mainitsin, ja tätä työstämme tällä hetkellä. Me laajennamme mahdollisuuksiamme ostaa öljyä myöskin etelämaista. Ajattelen tässä myöskin Ar- Algeria Nämä ovat kiintoisia kehityskulkuja ja niin kuin sanottu, näihin voidaan palata keskustelun puitteissa. Ja vielä viimeinen asia. Viime vuonna pyrimme Barcelonan prosessin puitteissa käynnistämään, nythän on siis tällä hetkellä enemmän kuin Barcelonan prosessista kyse Välimeren politiikasta, niin Ranskan puheenjohtajuuden aikana presidentti Sarkozy halusi käynnistää Välimeren politiikan puitteissa erilaisia hankkeita, muun muassa energia, yhteistyöhankkeen ja eräs keskeisistä hankkeista olisi nimenomaan tämä energiayhteistyöhanke eteläisten maiden kanssa. Puheenjohtaja, uskon, että Tämä riittänee nyt vuoroksi tänä aamuna. Mutta niin kuin sanottu, sen verran vielä voin sanoa, että Euroopan komission ja Euroopan parlamentin välinen yhteistyö on ollut saralla todella rakentavaa. Ja Lissabonin sopimuksen käyttöönoton myötä teidänkin valiokunnallanne tulee olemaan entistä enemmän merkitystä. Ja, ja niinpä toivotankin teille kaikille nyt hyvää jatkoa ja rakentavaa yhteistyötä myöskin tulevaisuudessa. Kiitos tohtori Landaburu tästä selkeästä selvityksestä. Puhemies ja entinen puhemies Pöterinkin on tullut tänne paikalle, niin kuin äsken mainitsitte. Haluamme tervehtiä häntä ja, ja myöskin edustaja Sairos Volski, niin kuin aikaisemmin totesin, hän, hän viime vaalikauden aikana laati selvityksen Euroopan unionin energiatoimitusvarmuudesta. Ja niinpä antaisinkin hänelle puheenvuoron. Sen verran vielä toteaisin, että sen jälkeen kun 13 jäsen on kirjautunut puheen vuoroluettelo. Minun, jo, minun on valitettavasti nyt suljettava lista. Joten nyt voimme aloittaa keskustelua. Herra Sairosvalkki ensimmäisenä. First of all, let me say that... Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, että mikäli katsomme ajassa taaksepäin, parin vuoden taakse, ja tarkastelemme energiaa, energiansaantivarmuutta tuolloin niin tänä päivänä, voin todeta, että nyt on edistetty merkittävällä tavalla. Uskon, että parlamentin kantojen suhteenkin on syntynyt enemmän synergiaa. Aikaisemmin oltiin erittäin paljonkin huolestuneita siitä, että tarvitaan kunnollisia välineitä ja välintä puuttui. Ja sitten komissio antoikin asiakirjoja, joihin te viittasitte ja toimiinkin on ryhdytty, joten nyt on päästy paljon pidemmälle kuin pari vuotta sitten vielä oltiin. Totea, toteasin lisäksi, että avainpelaajat, parlamentti, neuvosto ja komissio ovat pelät hyvin yhteen. Ja tyytyväisenä pistän myöskin merkille se, minkä tekin mainitsitte. Tehän mielelläni jaatte meidän kanssamme näkemyksen siitä, että kun puhutaan vahvalla äänellä energiansaantivarmuudesta, mikäli tähän halutaan päästä, meidän täytyy olla instituutioinakin hyvin vahvoilla vesillä, vahvalla pohjalla. Toivottavasti tuleva komissio saa sellaisen toimeksiannon, joka kiinnittää enemmän huomiota juuri tähän puoleen. Tarkastellaan, kuinka sitten sopimus tähän tulee vaikuttamaan. Lissabonin sopimuksesta aina puhuttu ja todettu, että se luo parempia toimintamahdollisuuksia oikeudellisten perusteen kautta, mutta jotkut sanovat, että tämä ei vielä riitä. Tämä on kuitenkin myönteinen askel tämäkin, koska tämä osoittaa, että haluamme mennä pidemmälle vielä kuin mitä perussopimus sallii tai mitä perussopimuksen lieve ilmiöiden kautta voidaan päästä eteenpäin. Unioni haluaa käyttää kaikki käyttöväkseen. Sama pätee myöskin siihen, mitä viittasitte Jacques Delorsin ehdotukseen, että saataisiin jonkinlainen energiasopimus aikaan. Tämä on hyvin lähellä minunkin sydäntäni. Saman tapaan saataisiin energiasopimus aikaan, kun oli ehtön yhteydessä sopimus taustalla. Uudessa komissiossa energian saantivarmuudella toivottavasti on paljon vahvempi asema kuin aikaisemmin. Unionilla on nyt kokemusta näistä asioista ja hyvin laajalti levinnyt ja arvostettu näkemys on, että meidän pitäisi puhua yhdellä äänellä. Tähän me tarvitsemme välineitä tueksi. Parasta olisi, mikäli mahdollisimman paljon yhteisöllistäisiin energiapolitiikkaa. Olisin kiittää komissiota kaikesta siitä synergiasta, jotta se on saanut aikaan komission ja parlamentinkin välille ja komission sisälle, ja varsinkin se on ottanut huomioon meidän valiokuntamme kaikella nöyryydellä toteaisin, että meidän valiokuntamme on yhä suurempaa roolia näytellyt näissä kysymyksissä. Ja nyt odotan ilolla tulevakin yhteistyötä komission kanssa, kun pistetään täytäntöön energiaulkopolitiikkaa. Olipa sitten kyse institutionaalisesta yhteistyöstä tai rahoitusvälineistä tai oikeudellisista välineistä tai parlamentin valvontatoimista, kuten Nabukohankin yhteydessä – Tämä heijastuu myöskin tähän suosin kysymykseen, jonka valiokunta tulee teille esittämään valiokunnan puheenjohtajan nimessä. Näiden kaikkien yhteydessä toivon hyvää yhteistyötä. Olen optimistinen. Tämä ei tarkoita sitä, että nykytilanne olisi millään tavalla tyydyttävä, koska en koskaan pidä tyytyä siihen, mitä on. Meillä on edessä meidän uusia haasteita, ja kun saamme uusia välineitä ja uuden komission, toivottavasti pääsemme pidemmälle kuin missä tänä päivänä ollaan. Kiitos. Ringrazio. Kiitokset herra Sarusvoskille hänen selkeästä puheenvuorosta. Ja nyt sitten siirrymme keskusteluun. Valitettavasti joudun kuitenkin kiintiöittämään nyt puheaikoja puolitoista minuuttia äh, per henki. Ja ensimmäisenä herra Salafranca. Hyvin lyhyesti puheenjohtaja, kiitokset Kiitokset pääjohtajalle hänen läsnäolostaan täällä. Energiaturvallisuus on yksi Euroopan unionin keskeisistä kysymyksistä ja se on asia, jota ei ole vieläkään ratkaistu. Se on myöskin todellinen ongelma myöskin Euroopan unionin kansalaisille. Herra Voski on aikaisempana ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajana toiminut tärkeässä tehtävässä ja sama koskee luonnollisesti myöskin pääjohtaja Landavurua. Meidän on tehtävä kaikki, mitä tehtävissä on, jotta voisimme saada aikaiseksi ratkaisun tähän keskeiseen ongelmeen. Mielestäni ratkaisun olisi löydyttävä uuden assosiointisopimuksen kanssa, äh, puitteissa, joka Venäjän kanssa tullaan solmimaan. Niin kuin herra Lannapuru selvitti, äh, sitä kautta olisi mahdollisuus löytää jonkinlaisia ratkaisuja asiaan. Puheenjohtaja mielestäni on syytä muistaa herra Landaburun toimet, että hänen tärkeässä toimessa. Ensin hän vastasi aluepoliittisista kysymyksistä, sitten laajentumisista ja nyt viimeiseksi hän on vastannut pääosastossa komissiossa ulkoasioista. Hän on todella mallikkaasti ja linjakkaasti toiminut ja saanut paljon aikaiseksi ja toiminut myöskin hedelmällisessä yhteistyössä meidän valiokuntamme kanssa. Joten minä ryhmäni nimissä haluan esittää hänelle suuret kiitokset aikaisemmin tehdystä työstä ja toivottaa onnea jatkossa hänen vastuunalaisessa työssään. Toivon, että jossakin vaiheessa, kun hän tulee johtamaan Marokon valtuuskuntaa, hän voi saapua tänne meidän vieraksemme ulkoasian valiokuntaan ja, ja siinä yhteydessä voimme taas jatkaa keskustelua ja vuoropuhelua hänen kanssaan. Bene. Bene. Grazie, onorevole Salafranca. Kiitos, herra Salafranca. Nyt äh, vara puheenjohtaja Pasku, puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. Suuret kiitokset. Haluaisin kiittää herra Landa tästä erinomaisesta puheenvuorosta. Se osoittaa, että tästä asiasta on tullut asialistallamme oikeastaan pysyvästi esiintyvä. Toivottavasti näin siis jatkossakin on. Tiedätte tietenkin, että kun puhutaan energiaturvallisuudesta, energiavarmuudesta, niin väkisinkin katsotaan kohti Venäjää sekä siksi, että Venäjä on yksi tärkeimmistä toimittajista, mutta myös koska Venäjä pelaa tässä suhteessa poliittisesti. Minä haluaisin kiinnittää komission huomion varmaan energiaan ja vaihdan tässä hiukan painopistettä, siis varmaan energiaan varma energia voitaisiin saada, jos todella arvostettaisiin potentiaalia, jota on olemassa EU-jäsenten välillä. Ennen kaikkea suuret energiantuottajat, kuten Ranska, Espanja, ne voisivat varmasti sanotaanko nyt koordinoida ja yhdistää paremmin, tarjota unionille ainakin merkittävän prosenttiosuuden varmaa, turvattua energiaa. Ja haluaisinkin tässä lopuksi vedota sen puolesta, että pitäisi kiinnittää huomiota sekä itään että länteen tässä mielessä, ei pelkästään itään. Kiitoksia. Grazie, Kiitos varapuheenjohtaja Pasku. Teidän puheenvuoronne oli täysin aikarajoissa esitetty ja muutenkin tiivis. Sitten Watson, herra Watson, seuraava puhuja. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Halusin ryhmän nimissä yhtä niin kiitoksiin, jotka on osoitettu herra Landapurille sitä valtavasta työstä, jota hän on tehnyt unionin puolesta. Ja kaikista hänen palveluistaan, joita olemme voineet nauttia, kun hän on tehnyt työtään. Ja yhdyn myöskin niihin onnitteluihin, jotka herra Franka hänelle esitti, ja niihin onnen ja menestyksen toivotuksiin hänen tulevissa tehtävissään, jotka myöskin mainittiin. Haluaisin oikeastaan esittää kysymyksenkin, joka liittyy niihin keskusteluihin, joita on käyty komission sisällä ja neuvostossakin, kuten herra Landeburo hyvin tietää, on puhuttu tilanteesta, jossa nyt ollaan. Venäjä ja neljä jäsenvaltiota ovat allekirjoittaneet South Stream-hanketta koskevan sopimuksen. Tämä on vain viimeisin esimerkki siitä, kuinka kammottavan sirpaloituneet meidän energiamarkkinamme ovat energian hankinta, miten sirpanoitunutta se on. Nyt tässä hyvin vaarallisessa määrin ollaan energiariippuvaisia Venäjästä, energian suhteen riippuvaisia Venäjästä, ja sama, tämä saattaa olla uhka meidän unionimme koskemattomuudelle. Minusta vaikuttaa siltä, että tässä on kaksi mahdollista toimintatapaa. Kumpikin perustuu sille, että tuotettaisiin enemmän energiaa meidän omien rajojemme sisäpuolella. Yksi vaihtoehto on ydinvoiman käyttö. Jotkut kannattavat sitä. Toinen olisi se, että tehtäisiin valtavan suuria investointeja uusiutuvan energian ja kehitettäisiin näitä älyverkkoja, smart grids, joihin herra Landaburukin viittasi. Ehkä sitten kun puhutaan mahdollisesta kehityksestä Välimeren alueella aurinkoenergian käyttämiseksi, tämä voitaisiin ottaa uudelleen esiin. Kysyisin, minkä tyyppisiä keskusteluita Relex ja energiapääosastojen välillä viime aikoina on käynty ja vastaavissa neuvoston työryhmissä. Minkälaisia keskusteluita siellä on käyty energiaa omavaraisuuden parantamiseksi? On Kiitos, herra Watson. Ja seuraavaksi edelleenkin toivon mukaan puolentoista pu- minuutin puheenvuoro edustaja Putikov. Herr Generaldirektor, ich herra pääjohtaja. Haluan onnitella teitä tulevasta toimestanne ja onnitella teitä myös loistavasta, hyvin diplomaattisesta katsauksestanne tästä aiheestamme. Pari konkreettista kysymystä. Ensinnäkin, uskotteko te, että että South Streamin ja Nabukon rinnakkaisuus ja vastakkaisuus jollakin lailla lisää Euroopan energiavarmuutta? Uskotteko, että meillä on tähän varaa? Ja toisekseen, miten te arvioitte OMVn roolin Baumgartenissa? Se on siellä Gazpromin kautta 50 prosentilla osallisena. Mitenkä tämän suhde ajatellen eurooppalaista energiariippuvuutta ja sitä roolia, joka Nabukolla asiassa on? Kolmannekseen, toukokuussa Euroopan talouden elvytysohjelman puitteissa puhuttiin myös energiatehokkuuden naapuruusulottuvuudesta, ja komissio lupasi analysoida, miten taloudellisilla ja sääntely välineillä voitaisiin tukea naapurimaita saavuttamaan parempi energiatehokkuus. Mitä komissio on tältä osin toistaiseksi tehnyt ja mitä se aikoo tehdä? Ja vielä lopuksi on huhuja, että Venäjä aikoo tehdä niin, että energiaperuskirjan allekirjoitus vedetäänkin pois, koska ei enää pidetäkään kiinni VTO-hon liittymisestä. Voitteko vahvistaa tai torjua tällaiset huhut? Ja lopuksi vielä, koska puhuitte siitä, että EUn pitää toimia vaatimattomasti, mutta olla mukana Nabukossa. Onko teidän mielestänne tarvetta sille, että EUlla olisi suurempi rooli Nabukon rahoituksessa? Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi herra Schulz, puolitoista minuuttia. Scholz. Ei, eh, Scholz. Aha, herra Scholz. Mikrofoni, olkaa hyvä. No niin, tästä vielä kertaalleen. Kiitoksia tuosta teidän puheenvuorostanne. Olen todella samaa mieltä siitä, että Lissabonin sopimuksen ohella pitäisi saada oma erillinen sopimuksensa energiastrategian koko konseptin määrittämiseksi ja niihin vaatimuksiin vastaamiseksi, jotka esitettiin vihreässä kirjassa jo vuonna 2006. Mutta muutama konkreettinen kysymys. Oletteko sitä mieltä, että Nabukon myötä voidaan todella saavuttaa riippumattomuus kun jakelu kuitenkin on edelleen Gazpromin käsissä, eikö Venäjä pyri entistä enemmän lähestymään tuottajamaita ja lähtemään sinne taloudellisesti mukaan? Miten te arvioitte Venäjän hallituksen pyrkimykset luoda niin sanottu kaasu-OPEC, ja miten Eurooppa voi tähän vaikuttaa. Ja lopuksi vielä, eikö tässä olla siirtymässä Venäjä-riippuvuudesta Turkki-riippuvuuteen, jos pääministeri Erdogan julistaa, että Nabukko liittyy vahvasti Turkin EU-jäsenyyteen, ja jos ei se toteudu, koko hanke on vähän vaarassa. Grazie, collega. Kiitos, herra Schulz. Seuraavaksi edustaja Strasser, puolitoista minuuttia. Danke, ja. Kiitoksia, herra pääjohtaja, ja kiitokset myös herra Sarius Volski tästä loistavasta valmistelutyöstä, joka asiassa on tehty niin, että uusi komissio ja uusi parlamentti voivat rakentaa jo tehdyn työn varaan. On selvästi nähtävä, että koko aiheessa on kyse kokonais asiasta. Siinä on useampi eri alakohta, jotka ulottuvat tämän valiokunnan piirin ulkopuolelle ja se pitänee tässä kyllä huomata, että kokonaisuutena on lisättävä energiatehokkuutta, on lisättävä omien voimavarojen käyttöä, on hankittava myös lisäenergialähteitä, olipa nyt sitten kyse Nabukosta tai muista ja meidän on hankittava mahdollisimman monia toimittajia, jotta emme ole yhdestä riippuvaisia. Ratkaisevaa energiaturvallisuuden kannalta Euroopassa on itsestään selvästi ulkopolitiikkamme ja siksi onkin ratkaisevaa ja tarpeen, että Eurooppa ei pelkästään puhu yhdellä äänellä, kuten te aivan oikein totesitte ja mitä on pyritty järjestämäänkin, vaan että puhumme kumppaniemme kanssa myös samanarvoisina samalla tasolla. Ja tätä varten on tarpeen suhtautua Venäjän kumppanuudella, mutta tasa-arvoisena. Ja siksi on ehdottomasti Euroopan edun mukaista ajaa tätä. Venäjäkin haluaa Euroopalta jotakin, se pitää nähdä tässä yhteydessä mitenkä käy Kaukasuksen, Keski-Aasian, Iranin, Irakin kanssa, niidenkin kanssa on puhuttava. Niistäkin on puhuttava ja on hyvä, että teillä on uusi rooli tuolla Välimeren maissa, koska se auttaa omalta osaltaan vähentämään meidän energiariippuvuuttamme. Kiitos, herra Strasser. Ja edelleenkin puolitoista minuuttia, herra Svoboda. Grazie, signor Presidente. Uh... Two remarks. The first, uh, this morning we had at the same time... Kaksi huomiota. Saman aikaan, kun te puhutte täällä, Piibalks oli energiavaliokunnan kuultavana. Täällä se sattui, mitenkään kritisoit teitä, mutta ehkä jatkossa voitaisiin paremmin koordinoida asioita ulkoasioiden ja energiaasioista vastaavan valiokunnan välillä, koska olisi erittäin tärkeää, että kummallakin valiokunnalla valiokunnalla olisi erittäin voimakas painava sanansa sanottavana. Ei tämä ole kenenkään vika, mutta jatkossa ehkä voitaisiin paremmin katsoa, ettei mene tällä lailla päällekkäin. Toiseksi Nabukosta ja South Streamista. Nyt puhun aivan avoimesti selkein sanoen. Haluaisin kuulla komission kannan, ei ehkä tänään, mutta ehkä täysistuntokeskustelun yhteydessä eräiseen asiaan. Ehkä komissio sanoi, että se on puolueeton, eikä se halua antaa mitään etusia kummallekaan hankkeelle mutta vähintäänkin meidän pitäisi tietää, mikä komission kanta on joihinkin relevantteihin seikkoihin. Kuten te mainitsitte, yksi ajatuksista oli vähentää riippuvuutta Venäjästä. Ei meillä ole koskaan tietenkään riippumattomia Venäjästä kaasun toimistojen suhteen. Tämä olisi hölynpölyä, pelkkä tavoitekin, mikä olisi tämä, mutta ehkä te voisitte tarkastella Nabukoa, hintatilannetta ja laajentumiskysymyksiä. Ehkä voisi jollakin tavalla kommentoida Onko komissio neutraali? Onko komissiolla jokin preferenssi ja onko ajoitus kysymysten suhteen jotain preferenssiä? Ja voisitteko kertoa hieman, voisitteko hieman valottaa näitä kysymyksiä? Ei teidän tarvitse sanoa, että toinen huono ja toinen paha, mutta jotain siltä väliltä. Kiitos, Rasvopoda. Esitän edustaja Weigel. Grazie, signor Presidente. Eh, hvala lepa gospodu Lam, za, za njegovo angažiranje v preteklih letih. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos. Viime vuosina on tehty valtavia uhrauksia tällä sektorilla, eikä olekaan ihme, että energia-asioihin kiinnitetään niin paljon huomiota ja sama koskee luonnollisesti myöskin Venäjän suhteita. Meidän on pyrittävä toimimaan kuitenkin nyt liioittelematta ja otettava huomioon luonnollisesti valitseva yleistilanne ja ne ehdot, joita Venäjä esittää sopimuksen solmimiselle. Tiedämme, että energiakysymykset ovat tärkeitä ja niin, energiatoimittavat maat ovat myöskin merkittävässä asemassa ja, ja siksi suhteiden on oltava toimivat. Sekä Venäjän että Ukrainan kanssa on pyrittävä etenemään myönteisessä hengessä ja tämä koskee erityisesti Ukrainaa. Meidän on painotettava myöskin turvallisen energian saantia ja se merkitsee käytännössä sitä, että meidän on myöskin painotettava tutkimustoiminta energiasaralla. Autala. Sitten Rova Hautala, puolitoista minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Aiheellisesti on puhuttu paljon siitä, että ihmisoikeusnäkökulmaa ei saisi uhrata energian saannille. Ja tässä ajattelen sellaisia yhteistyökumppaneita kuin vaikkapa Turkmenistan, joka kuuluu maailman pahimpiin diktatuureihin, tai Venäjä, jossa on erittäin paljon tekemistä ihmisoikeus- ja oikeusvaltiokehityksen alalla. Ja haluaisinkin kuulla, miten teidän mielestänne ihmisoikeus näkökulmat tulisi yhdistää tähän parhaillaan muotoutuvaan eurooppalaiseen energiaulkopolitiikkaan, jotta ne eivät kulkisi aivan eri raiteita. Ja kuinka ylipäätänsä näette tärkeäksi sen, että yhteistyökumppanit energia-alalla ovat sitoutuneet kansainväliseen oikeuteen? Haluaisin ottaa ajankohtaisen esimerkin. Itämeren alueella parhaillaan valmistellaan Nord Stream kaasuputken rakentamista. Ja ähm, tuntuu hyvin hankalalta, koska äh, näiden valtio-osapuolten väliltä puut, selvästikin puuttuu luottamusta. Minusta se ei ole mikään ihme, koska esimerkiksi Venäjä ei ole sitoutunut sellaiseen kansainväliseen sopimukseen, jonka kulkee nimellä Espoon sopimus. Ja se koskee äh, rajat ylittävien hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia. Eikö Euroopan unioni voisi edellyttää, että energiakumppanit edellytyksenä yhteistyölle sitoutuisivat tällaisiin erittäin tärkeisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joita kuitenkin sitten käytetään, kun näitä energiahankkeita valmistellaan ja toteutetaan. Grazie, onorevole. Ora la... Kiitos, Rova Hautala. Ja seuraavana Guesta herra Scholz. Vielen Dank, Herr Kiitoksia puheenjohtaja, pääjohtaja. Tämä on todella tärkeä aihe. Yhteiskunta ilman energiaa ei oikeastaan voida ajatella ja samaan aikaan kun energiaa kuitenkin ajattelemattomasti tuhlataan, pitäisi kai kysyä, herra pääjohtaja, miten pitkälti ylipäätään älykkään energian ajatus tulee tämänhetkisessä mallissa esille. Toisekseen energiahuolto ja vastavuoroinen kumppanuus pitäisi nostaa keskiön myös Euroopan unionin energiapolitiikassa. Ja siksi kysyisinkin Itämeren kaasuputki, Nabucco, South Stream, Euromed ja niin edelleen. Nämähän ovat aiheita, jotka eivät selvästi tule yhdessä esille. Miten teidän mielestänne voitaisiin yhdessä kumppanuusmaiden kanssa luoda eurooppalainen energiavarmuus ja toimitus? haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne näistä mahdollisuuksista. Bene, ringrazio il collega. Kiitos herra Scholz. Ja puolentoista minuutin puheenvuoro seuraavaksi herra Landsbergikselle. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Herra pääjohtaja, kysymykseni liittyy Venäjään ja energiakirjaan energiaperuskirjan. Valiokunnassa usean vuoden ottaa Uuden vuoden ajan on keskusteltu energiakirjasta, mutta kehitys on ollut pelkästään negatiivista. Allekirjoittamisen jälkeen neuvosto, tai pikemminkin Venäjä ei ole sitä ratifioinut. Lupauksista huolimatta ratifiointi on vieläkin kesken. Usein otteen Usein otteessa on todettu, että energiaperuskirja sitoo Venäjää, erityisestikin kohta 45, jossa eksplisiittisesti todetaan, että Venäjän viranomaiset ovat käyttäneet hyväkseen uusia argumentteja ja pyrkineet hämmentämään vesiä, hämmentämään tilannetta. Venäjä sanoi, että me, Venäjä katsoo, että he ovat niin vahvoja muutenkin, niin vahvoissa asemassa, että tämä energiaperuskirja ei tässä sido millään tavalla. Lisäksi he ovat todenneet, että emme ikinä ratifioi emmekä pistä täytäntöön, vaan pikemminkin esitämme uuden luonnoksen ja sitten te joudutte allekirjoittamaan meidän tekstimme. Ja tällaisilla ilmoituksilla Venäjä käytännössä tappaa, tekee tästä sopimuksesta täysin tyhjän ja Venäjä itse haluaa pikemminkin sanella uusia ehtoja Euroopalle. Onko teillä, herra pääjohtaja, tämä venäläisten laatima luonnos jo tiedossanne, sen, jonka venäläiset yrittävät survoa eurooppalaisten kurkusta alas, vai ettekö ole vielä saanut sitä? Kiitos. Seuraava puhuja. Rova saari, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia mielenkiintoista alustuksesta arktisella alueella on tapahtumassa oikeastaan maailman nopearytmisin muutos ja tulevaisuuden energiakilpailu käydään arktisella alueella. Ja minusta komissio on ollut tässä aika passiivinen ja kysyisinkin, että eikö olisi aika nostaa arktisen alueen politiikka ihan ykkösasiaksi energiakysymyksessä. Sitten haluaisin jatkaa Heidi Hautalan kysymys tästä äh, Nord Streamista. Kysyisin, että kun siitä tehdään erittäin paljon ympäristöselvityksiä ja luulen, että kaikista näistä suurista energiahankkeista, niin olisiko näistä hankkeista tehtävä erityisesti Nord Streamista myös turvallisuuspoliittisia selvityksiä? Kiitoksia. Grazie per la concisione del... Kiitokset. Ja eh, seuraava puhuja, edustaja Lunacek, puolitoista minuuttia niin ikään. Kiitokset puheenjohtaja herra Landeburu. Ihan oikein te puhuitte siitä, kuinka hyödyllistä on, että Lissabonin sopimus astuu voimaan, että sen myötä myös niin sanottu yhteinen eurooppalainen energiastrategia on mahdollinen. Minusta se on todella tarpeen. Me olemme nyt nähneet, kuinka joissakin näissä puheenvuoroissa on jo mainittu se, miten pirstoutunutta Euroopan energiapolitiikka on jäsenvaltioiden välillä. Minä edustan sitä kantaa, miten tarpeen ja hyödyksi olisi saada Lissabonin sopimus, jotta meillä olisi yhteinen strategia ja yhteistä toteuttamista energiakysymyksissä. Onnistuuko se? Jää nähtäväksi. Haluaisin vielä esittää yhden kysymyksen, johon kollega Bütikhofer jo viittasi. Te itse totesitte, kuinka tarpeen on vähentää riippuvuuttamme Venäjästä. Olen ihan samaa mieltä. Me olemme tästä samaa mieltä. Miten te näette tässä yhteydessä ja kuinka komissio näkee tässä yhteydessä sen, että Itävallassa on Baumgartenin keski-eurooppalainen kaasuyhtiö, jossa Gazprom on 50 prosenttisesti mukana. Siitä on määrä tulla yksi suurimmista kaasun välityspaikoista, Nabucco, South Stream mahdollisesti sinne myös, ja Gazprom on 50 prosenttisesti mukana. Minusta se on ongelmallista. Nyt tilanne on tällainen, mutta tuo riippuvuus Venäjästä äh, kuuluu minusta kyllä tähän myös vähän estävänä tekijänä mukaan. Haluaisin kuulla, kuinka komissio tämän näkee ja minkälainen sen kannanotto ja teidän kantanne asiaan on. Lunacek, Kiitos Ova Lunacek ja edustaja Keelan puolitoista minuuttia. Tanti grazie, presidente. Mr. Landaburu. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä, herra Landaburu, teidän vaikuttavista saavutuksistanne energia-alalla. Ja sen toivottaa teille kaikkea mahdollista onnea ja menestystä tulevassakin tehtävässänne. Ainakin te olette voineet nauttia parlamentin luottamusta. Ja tämä on erittäin merkittävä saavutus, mikäli komissio parlamentin luottamuksen onnistuu voittamaan. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte Jacques Delorsin ehdotuksesta. Emme voi tyytyä pelkästään Lissabonin sopimukseen, vaan me, vaan me tarvitsemme kaikki osapuolia sitovan energiasopimuksen. Sarius Volskin mietinnön, mietintö oli pohjana energiapolitiikallamme pari vuotta sitten. Nyt haluaisin kysyä teiltä nykytilannetta koskien kaksi kysymystä. AFET-valiokunta ehdottaa, että komissio ryhtyisi asiallisiin toimiin tarkastellakseen ulkomaisten sijoittajien tekemiä investointeja EUn energiasektorille. Ja sopimuksissa kolmansien osapuolten kanssa pitäisi olla mukana energiaturvallisuutta tai energian varmuutta koskeva lauseke. Mitä te voisitte sanoa sitä kahdesta asiasta nyt aivan loppumetreillä, kun olette lähdössä tehtävästänne? Ja olen samaa mieltä Hautaran kanssa. Kun me keskustelemme Venäjän kanssa Nord Streamista, meidän täytyy antaa sellainen ehto, että Venäjä yhtyy vähintäänkin Espoon sopimukseen, Espoon yleissopimukseen. Kiitos herra Kela. Ja vielä viimeisenä herra Kavidessa. Puolitoista minuuttia. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Puhutaanko yhdellä äänellä vai onko yhteinen energian hankinta politiikka tai tarjontapolitiikka on vähän ongelmallista. Jos meillä ei ole yhteistä eurooppalaista energiapolitiikkaa ajatellen näitä energiarakenteita eri jäsenvaltioissa. Kysymykseni onkin siis kaksinainen. Ensinnäkin, kuinka realistista on, että meillä on energiasopimus Venäjän kanssa sen periaatteen pohjalta, että saamme varmasti energiaa ja että meillä on myös varma vastine kysynnällemme, unohtaen kaikki geopoliittiset pohdinnat ja toisekseen, kuinka pitkälle olemme valmiita menemään solidaarisuudessamme energiakriisin sattuessa, miten voimme käyttää eri verkostoja, kuinka pitkälle voimme eriyttää, voidaksemme auttaa maata, joka on energian tarpeessa ja kuinka voidaan palauttaa energiaa. Kiitoksia. Kiitos ja Kasudellis. Ja nyt annan puheenvuoron tohtori Landaburulle, jotta hän saa mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin, vetää johtopäätöksiä. Tietysti vaikea tehtävä nyt tiivistää vastaukset näihin moninaisiin kysymyksiin. Kiitos näistä runsaslukuisista kysymyksistä. Ne olivat varsin paikallaan. Monet kysymyksistä olivat konkreettisia luonteeltaan. Ja, ja nyt pyrin niihin vastaamaan, joskaan en sovitu aikarajan puitteissa pysty vastaamaan kaikkiin konkreettisiin esitettyihin kysymyksiin. Esitän pikemminkin eri kommentteja liittyen aiheisiin, joita käsiteltiin kysymyksissänne. Pyrin keskittymään olennaisiin aiheisiin. Ja pyydän jo etukäteen anteeksi sitä, että jos en pysty vastaamaan yksittäisiin konkreettisiin kysymyksiin, niin te voitte sen esittää kirjallisessa muodossa ja pyrin siihen sitten mahdollisimman pikaisesti vastaamaan. Kysymyksiä oli, niin kuin sanottu, todella paljon, mutta missään tapauksessa pyri nyt pakolemaan vastuutani. Ei jos, vielä toistan sen, jos, jos haluatte lähettää minulle joko kirjan tai sähköpostin, niin niihin mieluusti kirjallisesti vastaan. Mitä aiheita voisin nyt tässä käsitellä? Ensinnä totesin sen verran, että Venäjän suhteet olivat varsin paljon esillä esitetyissä kysymyksissänne. Ja tähän kommentoisin seuraavalla tavalla. On selvää, että suhteemme kyseisen maan kanssa – energia ja energiayhteistyösektorilla on sijoitettava yleispoliittisiin puitteisiin, nimenomaan tietysti Venäjän, poliittisi, Venäjän <clears throat> politiikan puitteisiin. Kyseessä on naapurimaa ja aina naapurussuhteet eivät välttämättä kovinkaan johdasti toimi, mutta siitä huolimatta on pyrittävä etenemään. Euroopan komissio teki jo vähän vajaa vuosi sitten ehdotuksen siitä, että kaikista Venäjän suhteista tehtäisiin selkeää analyysiä ja niiden vaikutusta myöskin pohdittaisiin, koska ne ovat äärimmäisen merkittäviä myöskin poliittisella saralla noin aivan maa- ja maailmanlaajuisestikin asiaa ajatellen. Meidän on käytävä vuoropuhelua emme välttämättä tue tämänhetkisiä johtajia ja aina ymmärrä heidän ajatuksia, mutta siitä huolimatta vuoropuhelua on käytävä. Energia-aihe on keskeinen tässä yhtälössä. Me tarvitsemme Venäjää, koska lyhyellä tähtäimellä mitä vaihtoehtoa ei ole ainakaan kaasualalla. Me jatkossakin tulemme joka tapauksessa ostamaan ainakin osan kaasusta Venäjältä. Mitään vaihtoehtoa ei ole. Ei Algeria, ei Norja eikä mikään muukaan maa tule lyhyellä tähtäimellä olemaan ratkaisu. Tämä on siis fakta, poliittinen ja realistinen fakta. Toisaalta myös totta on se, että Venäjä tarvitsee meitä. Hekin tarvitsevat meitä koska kovinkaan helposti kaasua ja öljyä ei Venäjältä muualle pystyttäisi tällä hetkellä myymään. Ja jolleivät he taas pysty myymään öljyä ja kaasua, <clears throat> maa joutuu nopeasti rahoituskriisiin. Se ajautuu kriisiin, se on ilman muuta selvä asia, joten olemme molemmat riippuvaisia toisistamme. Ja tässä yhtälössä meidän tehtävämme on nyt pyrittävä siihen, että pystymme yhdistämään voimamme ja pystymme puhumaan yhdellä äänellä. Ja samanaikaisesti meidän on kuitenkin <clears throat> painotettava meidän periaatteitamme ja arvojamme. Me emme pysty olemaan samaa mieltä venäläisten kanssa tai pääsemään ylipäätään sopuun heidän kanssaan – jolle me otamme myöskin ihmisoikeuksia lukuun, niin kuin Rova Hautala totesi. Nämä aiheet ovat tärkeitä ja päteviä sekä Venäjän yhteydessä että minkä tahansa muun maan yhteydessä. Meidän on otettava kaikki asian osat esiin, jotta saisimme hahmotelluksi strategiaa. Meidän on oltava realisteja, koska meidän on pystyttävä tuottamaan – myöskin lämmitystä. Tämä on asia, joka kansalaisia kiinnostaa. Se on heille välttämätön. Meidän on myöskin pyrittävä vastaamaan ilmastonmuutoshaasteeseen. Nämä kaikki ovat keskeisiä kysymyksiä ja välttämättömiä, mutta silti on myöskin mietittävä, minkä hinnan joudumme maksamaan tämän tyyppisistä toimista. Siksi meidän onkin näitä asioita syytä pitää edellä, e, e, esillä joissakin yhteyksissä tietysti törmäämme tilanteeseen, jossa myönnytyksiä on tehtävä, ja otan nyt siitä esimerkin. Jäsenmaat painostavat tiukkaan meitä solmimaan Etelä-Kaukasuksen maiden kanssa, siis Armenian, Georgian ja Azerbaistanin kanssa kumppanuusassosiointisopimuksen. Tähän mennessä olemme todenneet, että me emme käynnistä minkään tyyppisiä neuvotteluita, jollei joku näistä maista tai, tai kaikki maat, että ne paranna ihmisoikeus- ja demokratiatilannetta. Tätä, ollaan käyty, tätä keskustelua ollaan neuvoston kanssa käyty jo pitkään, ja nyt näyttäisi siltä, että jonkunlainen tasapainoinen ratkaisu täytyisi löytää. Itse olen tehtävieni puitteissa joutunut matkustamaan ympäri maailmaa ja todennut sen, että Euroopassa ollaan todella sitoutuneita siihen, että esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset ja demokratia-asiat ovat tärkeitä. Miljoonat eh, ihmiset odottavat meiltä tämän tyyppistä toimintaa. Tämä ei kuitenkaan ole helppo yhtälö, koska meidän on oltava <clears throat> järkiperoisia ja samanaikaisesti kuitenkin otettava huomioon myöskin esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset. Mitä helppoa ratkaisua ei ole. Jos sellainen olisi, niin se olisi jo ajat sitten löydetty, niin kuin jokainen tietää. Mutta meidän on nyt pyrittävä etenemään kuitenkin tällä tiellä. Ja sitten vielä palatakseni Venäjä-aiheeseen. Minun mielestäni meillä on mahdollisuus saada aikaiseksi sopimus yhteistyön puitteissa ja myöskin energia-alalla. Tästä minulle esitettiin kysymys jo muutaman kuukaudenkin kuluttua, tai sanotaan ainakin nyt parin vuoden sisällä. Se on mahdollista, jos Venäjän kanssa saadaan pidetyksi yllä suht hyvät yleissuhteet. Jos lähikuukausina pystymme saamaan aikaiseksi paremman yhteistyön hengen, niin varmasti pääsemme aika reippaasti eteenpäin. Keskeistä on nyt se, että saamme aikaiseksi turvallisuussopimuksen. Herra Medvedev hän puhui jo vuosi sitten tästä asiasta näyttäisi siltä, että se on hänelle aivan vä- välttämätön ja äärimmäisen tärkeä aihe, suorastaan päähän pinttymä. Ja siksi meidän on pyrittävä siihen, että saamme aikaiseksi sopimuksen heidän kanssaan. Jonkun verran kuitenkin vielä pitäisi saada lisää joustavuutta peliin, jotta kyseinen sopimus voitaisiin saada solmituksi. Mutta nyt siis konkreettisemmin. Venäjä-sopimus energia-alalla ei siis riipu pelkästään energiasektorista, vaan yleissuhteista, kokonaissuhteista Venäjän kanssa. Ja siksi yhtälö ei ole helppo. On totta, että meillä on paljon ongelmia eh, Venäjän kanssa – sekä poliittisesti että teknisesti, mutta siitä huolimatta minun mielestäni molempien osapuolten eduissa olisi se, että sopimus saataisiin aikaiseksi. Luonnollisesti Venäjälle on tärkeää se, että Euroopan unioni jatkossakin ostaa öljyä ja kaasua heiltä, jotta he voisivat taas omasta puolestaan esimerkiksi uudistaa heidän tuotantolaitoksia ja koko tuotantoketjuan – jollei Eurooppa osta enää öljyä eikä energiaa ylipäätään, he eivät pysty tällaisiin toimiin ja näin ollen seuraa kaos. Nyt meidän onkin lähikuukausina pohdittava tässä, tätä asiaa ja mietittävä, minkälaisia vaikutuksia koko, kokonaisuudella on. Myöskin hintapolitiikka ja hinnanmäärittely lähikuukausina tulee olemaan aika kiintoisa ja tärkeä, koska he tarvitsevat rahaa. Se on selvä. Mutta henkilökohtaisesti kuitenkin oman kokemukseni perustuen voisin todeta olevani optimisti. Jonkun verran realismia on, on tietysti käytettävä kun pyrkii pitämään yllä suhteita Venäjän tämänhetkisen johtajiston kanssa. Tosi totta on, että Putin varsinkin haluaa antaa kaikille sellaisen käsityksen, että Venäjä on todella vahva valtio ja, ja, ja itse, itse, itse toimeen tuleva maa. Mutta siitä huolimatta maan uudistaminen on välttämättömyys. Ja jos haluaa uudistaa, on myöskin avauduttava. Ja tämä tarkoittaa sitä, että energiakirjaa allekirjoittaminen olisi tärkeää. Te olette aivan oikeassa, kun totesitte, että okei, Venäjä kylläkin allekirjoitti sopimuksen, mutta ei se nyt halua ratifioida sitä, joten emme oikeastaan ole päässeet puusta pitkään. Mutta meidän on pidettävä jatkuvasti asiaa yllä, emmekä saa hyväksyä sitä, että venäläiset sanelevat ehdot meille. Heidän ehdotuksensa ei meitä tyydytä, se ei meitä miellytä. He haluavat nimittäin pakottaa transitmaille, esimerkiksi Ukrainalle, tiettyjä kontrolli- ja valvontaehtoja, joita ei voida hyväksyä. Toisaalta kaikki maat eivät tässä välttämättä edes omaa transitman statusta. Mutta niin kuin sanottu, näyttäisi siltä, että varsinkin Putin haluaisi luoda tietynlaiset ehdot, joiden puitteissa Euroopan unioni joutuisi sitten toimimaan. Heidän edussa olisi tietysti luonnollisesti se, että Euroopan unioni olisi entistä riippuvaisempi heistä – mutta tällaista me emme voi hyväksyä, emmekä niin ikään hyväksy sitä, että venäläiset toimivat ikään kuin isovelinä tai valvojana, kontrollojana. Ei, vaikka heillä olisikin olemassa valtaisat energiaresurssit. Oli sitten kyseessä South Stream Pipeline tai, tai Nabucco, niin nämä ovat aivan päteviä argumentteja. No nyt Nabukusta. On totta, niin kuin täällä todettiin, eh, Gazprom on Napukon rakentamishankkeessa mukana, mutta se ei ole kuitenkaan tässä yhteydessä keskeisintä. Esimerkiksi Turkmenistan, Azerbaistan ja Uzbekistankin nämä maat voisivat tarjota meille aika paljon energiaa, jotta voisimme vähentää energiariippuvuuttamme Venäjästä. Kuitenkin tähän liittyy edelleenkin kolme ongelmaa. Ensinnäkin näiden maiden sitoutuminen, siis Kaukasuksen ja Keski-Aasian maiden sitoutuminen energiamääriin, joita tietyissä aikarajoissa Euroopan unionille voitaisiin myydä – Tällaista sitoutumista ei ainakaan tähän mennessä ole saatu. Azerbaistan kyllä, Turkmenistan ei. Heillähän on vaikeat suhteet Venäjän. Turkmenistan ei ole demokraattinen maa, niin kuin kaikki tiedätte. Turkmenistan pitää energian eriyttämispoliittisista periaatteistaan kiinni ja me emme taas sitä näe hyvänä. No, joka tapauksessa nämä seikat olisi saatava nyt järjestyksen, jotta Nabukko saisi lisää uskovuutta taakseen. Eli tietyt määrät energiaa, millä ehdoilla energiaa ostetaan ja ja, ja miten koko yhtälö menee, mutta tätä asiaa, niin kuin sanottu, on jo hieman saatu edistetyksi. Seuraava ongelma liittyy kuljetukseen, transitmaihin, esimerkiksi Turkin yhteydessä. Prahassa 8.5. järjestettiin kiintosa kokous, johon osallistuivat kyseisten maiden eh, johtajat. Itse olin läsnä myöskin tilaisuudessa ja ensimmäistä kertaa aloiteltiin eh, kompromissisopimusta, joka koski Napuko-hanketta. Kahden kuun, kuukauden kuluttua kyseisestä kokouksesta järjestettiin hallitusten välinen kokous, jossa turkilaiset ensimmäistä kertaa lupasivat käynnistää transit-mekanismin, josta oli puhuttu muun mm. muassa tuottajien kanssa. He toisin sanoen sopeutuivat siihen, että he jättäisivät osan energiasta käyttämättä itse – ja saisivat korvausta siitä, että heitä käytettäisiin ikään kuin transit maana. Tämä oli äärimmäisen tärkeä kompromissi ja sitoumus Turkin osalta. Ja, ja niin kuin sanottu, sellainen esitettiin kesäkuussa. Irakin hallitus myöskin lupautui myymään tietyn määrän kaasua Euroopalle ja tulevaisuudessa se voitaisiin kuljettaa Euroopan unionin Nabucco putkea ja kuljetusjärjestelmää pitkin. Nämä siis olivat kolme keskeistä uutuutta. Nämä hankkeet myöskin rahoitettaisiin luonnollisesti Euroopan unionin rahoista osittain, joten teillä on tässä nyt sananne sanottavana asia ratkaisu riippuu teistä, koska tulevaisuudessa, kun budjetista päätetään, ja eh, jos päädytään siihen, että Euroopan unionin kannattaa investoida tällaisiin hankkeisiin, niin, niin sitten asia voidaan edistää. Meillä on jonkun verran rahaa varattuna esimerkiksi Napukko-hanketta varten, mutta lisärahaakin tarvitaan. Napukko on siis avoin asia, sitä ei ole vielä ratkaistu, sitä pitää vielä lisää eh, selvittää, mutta edistystä on tapahtunut. Sitten, niin, nämä olivat siis vastauksia South Stream ja, ja Napukko-kysymyksiin. Sitten muita asioita. Me olemme sitä mieltä ja ajattelemme asian niin, että jos energiaa saadaan monista lähteistä, se on meille hyvä asia. Emme me halua nähdä South Streamia Napukolle kilpailijana tai jotenkin vastusta sitä. Olemme sitä mieltä, että meidän on vähennettävä Venäjän riippuvuutta meidän Napukon kautta se on mahdollista. Haluamme kuitenkin varsin selvästi myöskin todeta sen, että ennen kuin Italia voi tehdä mitään sopimuksia Venäjän kanssa, niin heidän olisi kyllä pitänyt kuulla ensin Euroopan unionin kantaa. Meillä ei ole mitään sopimusta minkään jäsenmaan kanssa liittyen energiahankintasopimuksiin. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa Ukrainaa ja, ja Venäjää, Heillä on omat sopimuksensa, mutta oli sitten kysymyksessä yhtä lailla esimerkiksi Saksa, Italia tai Ranska, niin ei heidänkään tarvitse mitään selvityksiä meille antaa sopimuksista. He voivat itse tehdä minkälaisia sopimuksia haluavat eri energiatoimittajien kanssa. Jolle me saa edes infoa näiltä mailta, niin, niin emme voi edes tietää, mitä kyseisissä maissa tapahtuu. Eri maat, eri jäsenmaat toimivat eri tavoin, niillä on erilaiset toimintamallit, ja koska mitään eurooppalaista käytäntöä ei ole olemassa, kukin toimii oman kansallisen käytäntönsä mukaisesti ja eurooppalaista sitoumusta ei vielä ole siis saatu aikaiseksi. Ja siksi olenkin samaa mieltä herra Sairus Voskin kanssa, kun hän sanoo, että paljon on jo tehty ja, ja osa siitä tosiaan tehtiin hänen selvityksessään, mutta mutta painostusta pitäisi harjoittaa enemmän jäsenmaiden suuntaan, jotta edistystä voitaisiin saada aikaiseksi. Arvoisa puheenjohtaja, minä puhuisin mieluusti vielä monista muistakin asioista, mutta valitettavasti äh, aikaa ei ole. Nämä ovat valtavan suuria aiheita. Asia on monimutkainen mutta niin kuin sanottu, Lissabonin sopimuksen kautta jatkossa meillä avautuvat entistä suuremmat toimintamahdollisuudet. Kiitos tohtori Landapuru tästä tyhjentävästä ja tiiviistä äh, analyyttisestä vastauspuheenvuorostanne. Ihailen äh, teidän äh, kykyänne tiivistää asiat tällä tavoin näinkin monimutkaisessa yhteydessä. Olemme nyt 20 minuuttia myöhässä aikataulusta. Meillä on paljon tänään asiaa esityslistalla, mutta niin kuin sanottu, vielä kerran haluan esittää kaikkien puolesta teille kiitokset eh, siitä, mitä olette tehneet, tehnyt sekä aluepolitiikan laajentumisen että ulkopolitiikan alalla olette ollut todella merkittävässä asemassa ja toivon, että uudessa toimen, toimessanne, tehtävässänne Marokon unionin valtuuskunnan johtajana voitte jatkaa samaan tapaan kuin olette tähänkin mennessä toiminut. Onnea matkaan ja kiitokset. All'inizio di Kiitos siis kaikille. Totesin jo aikaisemmin, että kaikille jaettaisiin suullinen kysymys energiapolitiikkaan liittyen. Tällä välin kuitenkin erilaisia täsmennyksiä ja pyyntöjä on esitetty. Toisin sanoen alkuperäistä tekstiä haluttiin muuttaa. Ja niinpä ehdottaisinkin, että kun iltapäivän kokouksessa ja koordinaattoreiden kokouksessa on mahdollista, niin voisimme kyseistä asiakirjaa tutkia siellä. Nyt siirtyisimme esityslistalla eteenpäin. Nimittäin esitysistään seuraavana kohtana on Euroopan parlamentin vaalitarkkailuvaltuuskunnan päätarkkailijan herra äh, Maria Marineskun kertomus vaalitarkkailun matkasta Moldovaan. Se tapahtui 26-30. heinäkuuta 2009. Euroopan äh, parlamentin äh, ulkoasianvaliokunta on jo kolmen kertaan käsitellyt Moldovan vaaleja, jotka alun perin järjestettiin 5.4. 30. kesäkuuta kansainvälinen vaalitarkkailumissio, eh, jota OECD, jota eh, Etyi eh, johti, päätyi siihen äh, tulokseen, että vaalit järjestettiin äh, myönteisissä puitteissa äh, kansainvälisten sääntöjen mukaisesti. Kuitenkin tämän lisäksi todettiin, että demokratian saralla on edelleenkin tehtävää, jotta kansan parissa luottamusta päättäviin elimiin voitaisiin lisätä. Niin, anteeksi, toivoisin nyt hieman hiljaisuutta saliin, jotta voisimme jatkaa tämän asian käsittelyä. Antaisin puheenvuoron nyt edustaja Marin Eskulle. Ja tulemme tällä tavoin saamaan käsityksen siitä, miten vaalitte toimitettiin Moldovassa, mitä siellä tapahtui, miten asiat etenivät, miten säännönmukaisesti vaalit järjestettiin. Olemme luonnollisesti myöskin innolla kuulemassa sitä, minkälaisia vaikutuksia vaalituloksilla tulee olemaan Moldovan tulevaisuuteen ja, ja eri toten sen suhteisiin Euroopan unionin kanssa. Olkaa hyvä. <clears throat> Mulțumesc, domnule eh, președinte. Așa cum spuneați, în 29 iulie au avut loc... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kuten totesitte, 21. päivä heinäkuuta järjestettiin Moldovassa vaalit, koska maan parlamentti oli epäonnistunut pyrkimyksessään valita uutta presidenttiä. Ja peruslain mukaan Moldovassa silloin täytyy Valk uudelleen. Kuten tiedätte, puheenjohtajakokous antoi luvan lähettää valtuuskunnan Moldovaan, joka koostui seitsemästä henkilöstä kolme kansanpuolueesta, minä itse mukaan luettuna. Antivici ja Christian Preda olivat mukana kansanpuolesta kaksi edustajaa sosialisteista ja demokraateista, Patichis Lietuasta ja Bulgarian edustaja ja yksi edustaja ALDE-ryhmästä, Rova Weber Romaniasta sekä vihreästä ryhmästä mukana oli yksi jäsen ja yksi latvialainen. 27. heinäkuuta ja 28. päivä tapasimme EU-jäsenvaltioiden lähettiläitä, Moldovan lähettiläitä, myöskin poliittisten puolueiden edustajia tapasimme ja myöskin uuden korkean tason edustajan lähettilän tapasimme. Tapasimme myöskin kansainväliset valitarkkailuryhmät, jotka toimivat myöskin Moldovassa. Tapasimme myöskin tiedusvälineiden edustajia, vaalilautakunnan edustajia ja kansallisjärjestön edustajia. Näiden tapaamisten ja pitkän aikavälin tarkkailijoiden lausumien perusteella teimme seuraavat johtopäätökset. Verrattuna vaaleihin, jotka järjestettiin huhtikuun viides päivä, vaaleihin osallistumiskynnys oli laskettu 6 prosentista, taka vaaleissa läpimenokynnys oli laskettu 6 prosentista 5 prosenttiin, ja edellytyksenä oli, että vähintäänkin puolet ihmisistä osallistuisi vaaleihin tai äänestäisi. Tämä kynnys on nyt laskettu 30 prosenttiin. Lisäksi oli jotakin rajoituksia poistettu. Esimerkiksi ihmiset, joilla oli kaksi passia, kaksi, ka, kahtalainen, kaksi, kaksinkertainen kansanäänestys. He eivät kuitenkaan niiden kansanet äänestää. Kommunistipuolue väitti, että oppositio oli järjestäyty mellakoita huhtikuun 6. päivä ja oppositio väitti samaa kommunisteista. Vaalikampanja oli täynnä jännitteitä, aggressiivisuutta, jopa vihamielisyyttä. Tämä johti siihen, että Moldovan yhteiskunta jakautui kahtia. Hallituksen varoja käytettiin hyväksi painostuksen ja pelottelun aikaansaamiseksi. Pelottelu kohdistuu etenkin mediaan. Media on pitkälti hallituksen vallassa. Kommunistipuolue sai suhteettoman paljon näkyvyyttä mediassa. Oppositio kuitenkin onnistui jonkin verran saamaan näkyvyyttä mediassa, mutta näin ei ollut asianlaita 5. päivä huhtikuuta järjestetyissä vaaleissa. Mitä äänestysluetteloihin tulee? Niitä ongelmia, joita esiintyi huhtikuussa, ei ollut saatu ratkaistua. Samoja vaaliluetteloita käytettiin edelleenkin ja kerrottiin, että ei ollut riittävästi ollut aikaa korjata vaaliviistoilla esiintyviä virheitä äänestysluettelo, äänestäjän luetteloissa olevia virheitä. Kun otetaan huomioon, kuinka monet moldovalaiset asuvat ulkomailla, 600 000 miljoonaan moldovaista asuu ulkomailla, ja heidän erittäin vaikeat mahdollisuutensa äänestää oli yksi ongelma. Yksi jäsen loikkasi kommunistista puolesta ja loi uuden demokraattisen puolueen, ja hän jopa onnistui ylittämään äänikynnyksen. Vaalipäivänä me jakaudumme neljään joukkueeseen, ja pystyimme käymään 40-50 äänestyspaikalla. Mitään suuren suuria väärinkäytöksiä emme havainneet. Äänestyslistoissa oli kyllä ongelmia. Siellä oli mukana ihmisiä, joiden ei olisi pitänyt olla luetteloissa mukana. Epäsäännönmukaisuuksia otettiin esiin ja varoitettiin näitä viranomaisia näistä kaikista ongelmista. Transnistrian alueen asukkailla oli mahdollisuus äänestää joen oikealla puolella, mutta hyvin harva kuitenkin selkään äänesti. Valin tulokset olivat seuraavat. Kommunistinen puolessa 48 paikkaa parlamentissa, 12 paikkaa vähemmän kuin huhtikuussa. Demokraattinen puolessa 18 paikkaa, kolme lisää verrattuna huhtikuuhun. Liberaalit saisi 15, saman verran kuin ennenkin. Demokraattinen puolue 13, ja Moldovan Nostra Alliance sai seitsemän paikkaa viisi vähemmän kuin huhtikuussa. Sitten muutama johtopäätös lyhyesti. Meidän täytyy katsoa, että lainsäädännöllisiä muutoksia tarvitaan Moldovassa niin, että jatkossa vaalit ovat tasavertaisemmat ja oikeudenmukaisemmat. sähköiden äänestäjäluettelo pitäisi laatia ihmisistä, joilla on lupa äänestää ensinnäkin, ja lisäksi pitäisi varmistaa median riippumattomuus ja vapaat kädet toimia. Liberaalidemokraattinen puole, liberaalipaalie, liberaalipaali ja Moldova Nostra liittoma ovat nyt luoneet liittoman, jota kutsutaan nimellä Alliance for the European Integration of, the, of Moldova. 28. elokuuta he valitsemaan parlamentin puhemiehen Mihail Gimbu joka Liberipuolen puheenjohtaja, on nyt myöskin puhemies. Tänä päivänä ryhdytään uudelleen valitsemaan presidenttiä maalle, tämän uusi yritys. Nämä 53 paikkaa, joka on tällä liittoumalla, ei vielä riitä presidentin valintaan, vaan presidentin valintaan tarvitaan vähintäänkin 61 ääntä. Pääministeriksen eh- ehdokalla Vladik, joka on liberaalidemokraattisen puolen puheenjohtaja, herra Marian Luko puolestaan pyrkii presidentin virkaan. Mikäli valinta ei onnistu eikä saada riittävää enemmistöä, 61 edustajan enemmistö, silloin, silloin täytyy järjestää uudet vaalit vuonna 2010. Mitä sitten tapahtuukaan? Moldovan tasavalta tarvitsee voimakasta tukea, jotta se pystyisi vastaamaan taloudellisiin haasteisiin, jotka sillä on edessään. Uskon, että on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni menee mukaan ja tukee Moldovan tasavaltaa seuraavien kuukausien aikana. Johtopäätöksenä haluaisin mainita erään seikan, joka minun nähdäkseni erittäin tärkeä. Euroopan parlamentin valtuuskunta teki yhteistyötä kansainvälisen vaalitarkkailujärjestön tai, tai pikemminkin kansainvälisten tärkeiden mukaan luettuna etujärjestön PASE valtuuskunnan kanssa. Alkuperäinen OES, etujärjestön vaalitarkkailuryhmän puheenjohtaja Ester Miu totesi, että parlamentti ei ollut osoittanut riittävää lojaaliutta ja he osoittivat suorastaan epäluuloa parlamentin valtuuskuntaa kohtaan. He totesivat, että Euroopan parlamentin päätösasema, joka koskee tilannetta Moldovassa, joka annettiin toukokuussa 2009 ja erityisestikin sen kohta 22. Nyt siteraan. Totesi, että merkittäviä epäselvyyksiä oli alkuperäisetujärjestön vaalitarkkailun raportissa huhtikuulta 2009 ja väitökset ja syytökset, joita kansallisjärjestöt olivat esittäneet epäsäännönmukaisuuksista Moldovan vaalin yhteydessä, osoittivat, että tällaiset epäsäännönmukaisuudet pitää ottaa huomioon tulevissa vaalitarkkailutoimissa, etujärjestönkin vaalitarkkailutoimissa. Tähän loppui lainaus. Minulle sanottiin, että Euroopan parlamentin valtuuskunnan pitäisi laatia erillinen raportti näistä vaaleista. Euroopan neuvoston valtuuskunnan kanssa me onnistuimme laukaisemaan tällaisen vastakkainasettelutilanteen etujärjestön vaalitarkkailuryhmän ja meidän välillämme. Jatkossa meidän täytyy pohtia, miten Euroopan parlamentti tekee paremmin yhteistyötä etujärjestön toimivallan piirin kuuluvissa vaalitarkkailutehtävissä. Tässä oli minun raporttini. Uskon, että me pystymme merkittävällä tavalla myötä vaikuttamaan Moldovan tasavallan vaalien sujumiseen ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Marinesco per la sua... Kiitokset herra Marineskulle hänen tyhjentävästä ja selkeästä esityksestä. Nyt meillä on viisi puheenvuoropyyntöä. Ja jotta pysyisimme aikataulussa, meillä on pikaa puolen kello 11 alkamassa keskustelu komissaari Olli Rehnin kanssa, joten siksi on syytä pysyä aikataulussa ja otamme ainoastaan nämä viisi puheenvuoropyyntöä lukuun ja toivoisin, että kaikki puhuisivat puolitoista minuuttia tai pari minuuttia korkeita. Herra Severin. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä en puhu lainkaan tästä raportista tai vaalitilanteesta. Mielestäni me saimme tuossa juuri asiasta kattavan esityksen, mutta minusta tämä on nyt meille ratkaiseva hetki Euroopan unionina olla merkittävässä roolissa ja tukea Moldovan myönteistä kehitystä uskoisin, että yksi tärkeimmistä tässä piilevistä vaaroista koskee niitä, jotka hävisivät vahvasti edellisissä vaaleissa ja kykenevät nyt muodostavaan hallituksen ja ajattelevat ehkä, että konfrontaatio on jatkossakin paras keino turvata tuo enemmistö, jolla voi valita presidentin, hallituksen ja käytännössä kaikki koko valtiossa. Ja ehkäpä tällainen pienen marginaalin onnistuminen toistuisikin, mutta tällaisen varhaisten varhennettujen vaalien prosessin jatkuminen voisi itse asiassa entisestään syventää poliittista epävakautta koko maassa. Tässä siis seikka, joka on mielestäni vaarallinen ja vielä eräs toinenkin vaarallinen asia on maan taloudellinen tilanne. Eli poliittisesta näkökulmasta meidän ei nyt tule millään lailla valita puoltamme. Sen sijaan meidän on rohkaistava kaikkia niitä, jotka ovat ennemminkin demokratiamyönteisiä työstämään kompromissia, joka vakaisi, takaisi vaalit ja vakauden maassa, joten voitaisiin jättää ne sivuun, jotka eivät ole maan vakautta olleet luomassa. Jos me laadimme jonkinlaisen taloudellisen tuen paketin tälle maalle, jolla he voisivat välttää sosiaalista epävakautta, olisi se hyvä, koska se on mielestäni suuri vaara. Ja päätän tähän vielä. Meidän pitäisi tämän kaiken vuoksi pyytää komissiota olemaan hyvin aktiivinen ja ehkäpä parlamenttiammekin olemaan energisempi ja ajamaan tätä tarvittavaa poliittista ja teknistä apua ja pitäisi siis ehdottaa tuota taloudellista apua. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavana edustaja Klaas eikä kahta minuuttia saa ylittää. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijällemme. Minä olen lukenut tämän vaalitarkkailijoiden, kansainvälisten vaalitarkkailijoiden raportin läpi. Ja ensimmäisenä virkeenä tässä sanotaan, että nämä parlamenttivaalit käynnistyivät, koska Moldovan parlamentti ei kyennyt valitsemaan huhtikuisten vaalien jälkeen presidenttiä. Ja tämän äänestyksen tulos oli uudelleen sellainen, ettei saatukaan mitään odotettavaa enemmistöä presidentinvaalia varten. Ja siksi olen vähän yllättynyt kollega Severinin arviosta, että tässä olisi kyse vakautumisesta. Kysynkin siksi vaalitarkkailijaltamme, miten hän tilanteen arvioi. Onko hänen näkemyksensä yhtä myönteinen? Onko tämä myönteistä kehitystä vai jatkuuko tässä oikeastaan poliittinen pattitilanne, koska hallituksen muodostaminen ei ole enää perustuslain mukaisesti oikein mahdollista. Toinen kysymykseni. Huhtikuisten vaalien jälkeen käytiin melkoista keskustelua Moldovan suhteesta Romanian. Tuolloinen eh, presidentti lähetti, lähetti Romanian eh, suurlähettilään kotiin ja sen jälkeen eh, muutettiin Romanian puolelta passimenettelyä ja eh, yksinkertaistettiin Moldovan kansalaisten Romanian kansalaisuuden saantia. Miten tämä vaali on nyt vaikuttanut? Onko sillä ollut merkitystä? Te sanoitte, että eri kansalaisuuksia kantaneiden henkilöiden osallistuminen vaaleihin hoidettiin paremmin kuin aiemmin, mutta tässä kertomuksessanne kuitenkin kritisoitte tätä. Se ei ilmeisesti ole vielä riittävästi oikeudellisesti järjestetty. Minua kiinnostaisi, kuinka se vaikutti tähän vaalitaisteluun. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Digein. Puheenjohtaja, aivan lyhyesti vain. Olin tarkkailijaryhmässä mukana. Haluaisin alviivata erästä seikkaa. Suurin osa tarkkailijoista ja paikallisten poliittisten puolueiden edustajista katsoivat, että vaalit oli paremmin järjestetty kuin huhtikuun vaalit, mutta että vaalia edeltävänä aikana ja vaalipäivänä havaitsimme, että Moldova nipin napin selvitti koetuksen, selvisi koetuksesta. Vaalikampanja ei perustunut niinkään yhteiskunnallisiin tai taruisiin kysymyksiin, vaan pikemminkin vaaleissa oli kyse asioista, jotka liittyvät aikaisempiin huhtikuun vaaleihin. Minusta vaikuttaa siltä, että nytkin, vielä nytkään poliittiset puolet eivät ymmärrä, kuinka vaikea yhteiskunnallinen ja talouden tilanne Moldovassa on, ja sitä, että tilanne heikkenee jatkuvasti. Meidän pitäisi kannustaa heitä löytämään kompromissi. Herra Severin totesi, että ei pitäisi nyt olla puolueella, vaan pikemminkin kannustaa heitä pyrkimyksessä ymmärtää, että Moldova tarvitsee vakautta. Ja että maassa täytyy olla vastuuntuntoiset poliittiset puolueet, vastuuntuntoiset poliittiset voimat. Eurooppalainen integraatiopyrkimys on hyvä askel. Dereluba, joka on presidenttiehdokassa, on oikeastaan aina joka saattaisi saada tukea. Saman aikaan kuitenkin hän on saanut opposition puolelta tiettyjä kommentteja, kommentteja, joiden mukaan ei olisi mikään yllätys, mikäli uudet vaalit olisivat taas edessä helmikuussa. Uskon, että tarvittavaa painetta pitäisi harjoittaa niin, että aina kun järjestetään vaaleja, välittömästi puututaan ongelmiin ja mikäli uudet vaalit ovat ensi vuonna, täytyy varmistaa, että sama, samoin ongelmiin ei törmätä taas uudestaan. Niin, Kiitos herra Vigenen. Ja herra Weber, kaksi minuuttia. Arova ah, Weber. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Olen samaa mieltä näistä näkemyksistä, jotka herra Marinesku omassa raportissaan esitteli, ja on ihan totta, että koko vaalikampanja käytiin itse asiassa hyvin jännittyneenä ajankohtana, ja kampanjoivilla osapuolilla oli hyvin epätasa-arvoiset mahdollisuudet esitellä asioitaan vaalirekisterit, äänestäjäluettelot ovat edelleenkin melkoinen ongelma. Se ei välttämättä tarkoita, että tässä olisi kyse petoksista, mutta se luo kuitenkin petoksille mahdollisuuden. Samaan aikaan on kuitenkin todettava, että henkilökohtaisesti saatoin monessa eri paikassa tavata Moldovan kansalaisia, jotka vilpittömästi uskoivat heidän äänensä vaikuttavan ja oikeastaan on vain reilua onnitella Moldovan kansalaisia tästä äänestystuloksesta. Mutta pitää muistaa kuitenkin kaikki ne tapaamiset ja miten kaikki järjestettiin. Ja niiden pohjalta minun on todettava, että tuen voimakkaasti ajatusta toimia vastaisuudessa toisin. Ehdottomasti ajan tuota Euroopan unionin mahdollisuutta saada oma EUn vaalitarkkailu valtuuskuntansa myös alueille, joita etujärjestö valvoo. Jos me haluamme osoittaa, että olemme merkittävä toimija, on meidän myös merkittävästi toimittava. Meidän on oltava riippumattomia näillä tarkkailijamatkoilla ja noudatettava omaa metodologiaamme. Kiitoksia. Kiitos Rova Weber. Ja vielä viimeisenä Edustaja Schulz. Vielen Dank an den Berichterstatter. Kiitokset esittelijälle herra Marineskulle. Uskon, että teidän läsnäolonne vaikutti siihen, että vaalit menivät enimmäkseen hyvin ongelmitta, mutta hankalaa on kuitenkin se, että nyt on syntynyt poliittinen pattitilanne. Ja vaikka presidentillä ei ole tarvittavaa parlamentaarista enemmistöä, hän pysyy silti vallassa. Toinen seikka, joka on minusta kuitenkin vähän vielä ongelmallisempi on se, että toistaiseksi on noin 800 000 moldovalaista, jotka ovat saaneet Romanian kansalaisuuden ja vaikuttaa siltä, että tämän pettymyksen vuoksi tällainen suuntaus kasvaa ja nähdään vähittäistä siirtymistä Romanian kansalaisuuden kautta EUn puolelle niin, että näin voidaan yksittäin tulla mukaan EUhun. Bene, grazie onorevole. Hyvä, kiitokset. Keskustelu päättyy tähän ja herra Brender komissiosta saa lyhyen puheenvuoron. Kiitoksia, että komission nimissä saan esittää minuutin mittaisen puheenvuoron, jossa voin kertoa siitä, miten me tuemme Moldovaa. Me pistämme merkille kaikki, mitä te sanoitte, ja olemme erittäin tietoisia siitä, että meidän täytyy auttaa tätä maata omalta osaltamme. Olemme valmistelleet demokratia-apupakettia, 4 miljoonaa euroa tämä paketti on suuruudeltaan, ja sillä pyritään puuttumaan kaikkein tärkeimpiin huoliin, jotka tulivat ilmi myöskin tämänpäiväisessä keskustelussa. Toteaisin, että paketti saadaan liikkeelle hyvinkin pian, ja sillä puututaan niihin tärkeisiin huolenaiheisiin, jotka mainittiin mukaan luettuna media, uudistukset, oikeusasiamiehen toimistolle annettava tuki ja muille alue kohdistuva tuki, alueet, jotka ovat tärkeitä pyrkimyksessämme auttaa tässä demokraattisessa uudistuksessa, jota Moldovassa halutaan saada aikaan. Toiseksi haluaisin todeta, että tietystikin olemme hyvinkin tietoisia talouskriisin vaikutuksista. Aiomme antaa myöskin makrotalousapua Moldovalle, erittäin merkittävää apua. Tarkkaa summaa ei vielä tällä hetkellä ole tiedossa. En voi sitä täällä tänään mainita, mutta aktiivisesti me valmistelemme tätä asiaa ja aiomme palata vielä tähän seikkaan hyvinkin pian ja sitten toivottavasti voin kertoa tarkempia lukuja. Ja lopuksi vielä Toteasin, että me olemme valmiita menemään neuvotteluihin assosiointisopimuksesta, niin kuin todettiin heti alkuunsa. On erittäin tärkeää, että suhde nähdään laajemmassa yhteydessä ja olemme valmiita aloittamaan assosiointisopimusneuvotteluta sitten, kun tietyt edellytykset ovat täyttyneet tälle. Grazie, dottor Brender. Forse il... Kiitokset. Haluanko Herra Marinesku vielä esittää muutaman lyhykäisen kommentin kysymyksiin liittyen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Sallinet, että aloitan siitä, mitä herra Schulz totesi. Mikäli ymmärsin oikein, hän totesi, että 800 000 moldovalaisella on Romanian kansalaisuus. Niinkö te sanoitte? Oliko tämä luku todellakin 800 000? Tämä luku ei kyllä pidä paikkaansa, ei ollenkaan. 30-40 000 muodovalaista on vain saanut Romanian kansalaisuuden viimeisten 20 vuoden aikana. Vaatimuksia viisumin saamiseksi on helpotettu. Tämä ei ole millään tavalla vaikuttanut vaaleihin. Uskon, että vaalien tulokset riippuivat, olivat riippuvaisia siitä, mitä tapahtui 7. ja 8. päivää huhtikuuta. Tämä näytteli merkittävää osaa vaalien tuloksissa. On merkittävää myöskin havaita, että uskon, että tällä kertaa Moldovan kansalaiset menivät paremmin mukaan vaaliprosessiin. Tällä vastasin monen muunkin kysymykseen. Toivottavasti me halusimme varmistaa, että äänestyspaikoissa ihmiset, jotka tulevat äänestämään, löytävät nimensä vaaliluettelosta. Mutta mikäli henkilö ei asu samassa paikassa, joka on mainittu äänestysluettelossa, eikä henkilö asu enää edes ollenkaan Moldovassa, niin täytyy varmistaa, että tässä tapauksessa ei joku muu ole äänestänyt tällaisen henkilön puolesta, joka on ollut tässä äänestysluettelossa. Uskon, että kansalaisten aktiivisuus nyt sai aikaan nämä tulokset vaaleissa. Vaalit oli paremmin järjestetty kuin aikaisemmin, mutta hyvin paljon epätarkkuuksia oli. Kuten totesin, äänestys, äänestäjäluettelot eivät ole paikkansa pitäviä. Ja edelleenkin on mahdollista äänestää kaksi tai kolmekin kertaa, koska erinäisiä henkilöllisyystodistuksia hyväksytään vaalipaikoilla. Passit kelpaavat, henkilöllisyys todistukset ja muutkin asiakirjat kelpaavat äänestyspaikoilla. Ja me teimme omia suosituksiamme tämän asian korjaamiseksi omassa raportissamme. Ja vaadimme myöskin, että laaditaan sähköiset luottajat, koska muuten tästä ongelmasta ei päästä eroon. Vaalikampanjan yhteydessä esiintyi hyvin paljon ongelmia, erityisestikin median, medianäkyvyyden suhteen. Mitä poliittiseen tilanteeseen sitten tulee? Totesin, että parlamentin, presidentin valintaan tarvittava edemmistö pitäisi löytyä ja myöskin hallituksen nimittämiseen vaadittava enemmistö, sekin todennäköisesti löytyy. Oppositiolla ei kuitenkaan ole riittävästi tällä hetkellä jäseniä riveissään valitsemaan presidenttiä. Puhemies on siis valittu, mutta presidenttiä ei vielä. Uskon, että Mikäli muutama kommunisti olisi valmis äänestämään presidenttiehdokasta, niin sitten presidentti saataisiin valittua, mutta mikäli presidenttiä ei saada valittua, silloin täytyy järjestää vaalit vielä kolmatta kertaa ensi vuoden alussa. Sitten saataisiin ehkä parlamentti ja hallitus, jossa johdossa onkin nykyinen oppositio. Toivottavasti tilanne ei tästä entisestään kärjesty, mikäli näin käy ja uudet vaalit järjestetään vuonna 2010, uskon, että oppositio saa vielä enemmän ääniä kuin tällä kertaa. Jotta voisimme välttyä todelliselta poliittiselta kriisiltä, Euroopan unionin täytyy toden teolla antaa maalle tukea tulevina kuukausina. Pidän hyvänä sitä, että nyt tämä neljän miljoonan avustuspaketti on tulossa. Toteaisin, että Talouskriisi Moldovassa on äärimmäisen syvä. Mikäli me emme heitä auta, niin joku muu tulee ja auttaa. Ja sitten saattaa, että vaalien tulokset ovat aivan erilaiset kuin muutoin. Me tai joku muu. Se on tämä meidän valintamme. Kiitokset. Hyvä. Herra Marinesku antoi tyhjentävät vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja kiitokset hänelle siitä. Suurin osa ryhmästä varmastikin yhtyy hänen sanoihinsa. Saimme kuulla komissaari Reenin olevan hieman myöhässä. Otin sen jo kyllä tässä lukuunkin. Aha, niin. Hän saapuu nähtävästi viitisen minuutin kuluttua. Katsotaan nyt, onko hän paikalla. Eikö hän on tulossa, kyllä. No niin, saimme hieman nyt kurotuksi umpeen tuota syntynyttä viivettä. Ja, ja nyt odottelemme komissaarin saapumista. alu alkaa viivettä syntyy, koska väkeä ei ollut kovinkaan paljon aikalla aamutuimaa, mutta jatkossa pyritään kyllä olemaan vähän enemmän tiukkana aikataulujen suhteen. chair. Signor eh, Arvon eh, komissaari, toivotan teidät tervetulleeksi eh, Euroopan parlamentin ulkoiseen valiokuntaan tässä uudessa tilanteessa heinäkuisten valien jälkeen, kesäkuisten valien jälkeen. Valiokuntamme on uudistunut, niin kuin tiedätte, ja tulevaisuudessa aivan saman tapaan kuin aikaisemminkin vaalikauden aikana. Äh, jatkamme yhteistyötämme. Nyt aivan lyhykäisesti pari huomiota vielä ennen kuin annan puheenvuoron teille. Äh, tulette kertomaan meille kiintoisista asioista. 14. Äh, lokakuuta Euroopan komissio, niin kuin tiedätte, tulee hyväksymään laajentumispaketin. Siihen sisältyvät selvitykset Kroatian ja Makedonian ja Turkin eh, edistyksestä ja, ja luonnollisesti myöskin Länsi-Balkanin maiden edistymisestä eh, saada kuulla. Ylimääräinen kokous järjestetään eh, valiokunnassamme päivän viivellä tuon kokouksen jälkeen. 15 heinäkuuta Euroopan komissio ehdotti, että Serbian ja Montenegron kansalaisilta poistettaisiin viisumipakko. Meidän valiokuntamme tuki tätä hanketta, ehdotusta, tervehdimme sitä tyytyväisyydellä, koska selvää on, että viisumien poistaminen, joskin Albania, Herzegovina ja Bosnian jättäminen tämä ulkopuolelle aiheutti tiettyä huolestuneisuutta. Mutta niin kuin sanottu, Albania ja Bosnian viranomaiset toivon mukaan jatkossa toteuttavat välttämättömät uudistukset, jotta tähän kehitysvaiheeseen voitaisiin sielläkin siirtyä. Arvo komissari, haluaisinkin nyt tietää, onko jotakin myönteistä näkyvissä näiden kahden mainitun maan osalta. Lisäksi luonnollisesti olemme kiinnostuneita Kroatian tilanteesta ja siitä, missä Kroatian neuvotteluissa on kyse tällä hetkellä ja, ja miten pitkälle ollaan edistytty. Samoin Serbian tilanne ja Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen edistymisasia, kuten myöskin Kosovon tilanne ja viisumikysymys. Nämä kaikki ovat aiheita, joita toivomme nyt äh, saavamme kuulla. Ja, ja, ja tämä tietysti sitä silmällä pitäen, että jatkossa pyrimme tiivistämään suhteitamme kaikkien näiden kyseisten maiden kanssa. Tämä tässä lyhykäisesti ja nyt äärimmäisellä kiinnostuksella jäämme odottamaan teidän alustuspuheenvuoroanne. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. The commissioner and uh, Komission jäsenenä ja aiempana Euroopan parlamentin jäsenenä minulle on mitä suurin ilo saada tulla jälleen puhumaan teidän arvoisalle valiokunnallenne. Ja itse asiassa ennen kuin lähden käsittelemään näitä asioita, joita puheenjohtaja tuossa tämän päivän keskusteluamme varten linjasi, saanen käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja onnitella teitä kaikkia teidän valinnastanne tai uudelleenvalinnastanne. valinnastanne. Haluaisin äh, myös onnitella arvoisaa puheenjohtajaa herra Albertinia ja kaikkia äh, varapuheenjohtajia, esittelijöitä ja koordinaattoreita teidän valinnastanne. Saanen myös käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni onnitellakseni puheenjohtajaa viime viikonlopun Formula 1-voitosta täällä Spaassa, Belgiassa. Vain vaatimattomuuteni estää minua sanomasta, että maan mieheni maanmieheni jäämiesviileä suomalainen saattaa olla tähän vaikuttanut osaltaan myös. Aiempi kolleganne Ari Vatanen ähm, oli, hänen kartturinaan oli hänen tallijohtajanaan oli Jean Todd Peugeot ja tallissa. Ja hänen mottonaan oli If you want to win, take a fin. Eli mitä tästä opimme? Dear friends, uh... Hyvät ystävät, odotan työtä kanssanne suurella mielenkiinnolla. Tulevat viisi vuotta ovat merkittäviä Euroopan ulkopolitiikassa ja teillä on merkittävä vastuu kannettavananne. Euroopan parlamentti on aina ollut aktiivisessa roolissa laajentumispolitiikkamme muovaamisessa, Kaakkois-Euroopan asian esillä pitämisessä, mietinnöissä, keskusteluissa, monilla kysymyksillä ja kirjeillä, joita olette lähettäneet minulle ja kollegoilleni. Haluan kiittää erinomaisesta yhteistyöstä kuluneina vuosina ja toivon, että se voi jatkua vastaisuudessa. Itse asiassa olette asettaneet sellaisen esimerkin demokraattisesta tilintekovelvollisuudesta, jota olen pyrkinyt tuomaan esille usein kun olen ollut yhteydessä Länsi-Balkaniin tai Turkkiin. Minulla ei voisi olla parempaa tukea kuin tämä valiokunta yhteisiin haasteisiin vastattaessa. Mietitäänpä hiukan tätä EUn laajenemisen taustaa. Lähes 20 vuotta sitten, 10. päivä syyskuuta 1989 Unkari avasi rajansa Itävaltaan ja salli tuhansien itäsaksalaisten lähteä länteen. Nämä kuvat koskettivat meitä kaikkia. Sen jälkeen vei kaksi kuukautta ennen kuin Berliinin muuri murtui ja Unkarin rohkeus ja näiden monien itäsaksalaisten rohkeus, kun he äänestivät jaloillaan ja trabanteillaan paremman tulevaisuuden puolesta. Se kaikki loi uuden vapauden ja irtautumisen totalitaarisesta hallinnosta. Tuolloin päättyi kylmä sota ja rauha ja demokraattinen muutos saivat vallan mantereellamme ja se kaikki pankoo meidät hiukan pohtimaan. Nyt tänä päivänä 20 vuotta myöhemmin me olemme 27 jäsenvaltion unioni ja unioniin liittyessään uudet jäsenvaltiot ovat vastanneet eurooppalaisen erityisen elämäntavan vetovoimaan. On tarjottu vapautta, hyvinvointia, turvallisuutta ja yhteisvastuullisuutta, toisin sanottuna yhteiset eurooppalaiset arvot. EUn puolelta me olemme pitäneet laajentumista hyvin samanlaisena katsoneet sitä samoin silmin. Jokaisen laajentumisen myötä Euroopan unioni on toteuttanut perustaja isien visiota siitä, että mantereen jakautuminen saadaan loppumaan ja se saadaan yhdennettyä. Nyt me olemme 500 miljoonan ihmisen manner ja unioni, maailman suurin talousalue, merkittävä toimija kaupan suhteen koko maailmassa ja merkittävä säätelijä. Koolla on väliä. Se on tuonut EUlle lisää painoarvoa. Seuraava haasteemme on hyödyntää tätä tehokkaasti. Lissabonin sopimuksen ulkopoliittiset määräykset ovat olemassa eh, tehostaakseen meidän kykyämme toimia ja saada aikaan tuloksia. Niitä on hyödynnettävä mahdollisimman par- paljon, jotta voimme paremmin ajaa Euroopan unionin etuja ja arvoja koko maailmassa. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, minulle on täysin selvää, että talous ja sosiaaliseikat ovat kansalaisillemme tänä päivänä kaikkein tärkeimpiä. Siksi onkin aivan oikein, että ne ovat myös EUn poliittisen asialistan kärjessä, ja tiedätte hyvin, että tämän parlamentin vaalit osoittivat sen myös selvästi. Siksi me olemme käynnistäneet Euroopan talouden elvytyssuunnitelman, ja siksi niin paljon vaivaa nähdäänkin tulevan G20-kokouksen valmistelussa, joka on määrä pitää Pittsburghissa. Mutta kun me torjumme talouskriisiä, emme otta, voi ottaa minkäänlaista vapaata, arvokkaasta Kaakkois-Euroopan vakauttamistyöstämme. On helpompi viedä vakautta Balkanille kuin tuoda epävakautta Balkanilta. Moniin muihin alueisiin verrattuna Moniin muihin maailman alueisiin verrattuna Kaakkois-Eurooppa nauttii tällä hetkellä melkoista poliittista vakautta eikä vähiten sen eurooppalaisen mahdollisuuden vuoksi. Mutta jos viime vuosisata meille jotakin opetti, niin sen, että ei pidä tyytyä tilanteeseen, kun katsotaan Länsi-Balkania. Historia ei ole vielä päättynyt, eikä mitään peruuttamatonta vakautta ole vielä saatu aikaiseksi, ainakaan vielä on myös toinen tärkeä, yhtä tärkeä syy olla varuillaan. EUn maine ja luotettavuus maailmanlaajuisena toimijana joko säilyy tai menetetään sen mukaan, kykenemmekö säästämään ja pelastamaan oman naapurustomme. Me nautimme tästä meidän laajentumisvälineistöstämme myös itäisessä kumppanuudessamme ja Kaakkois-Euroopan maiden kannalta eurooppalainen mahdollisuus antaa melkoisen lupauksen ja kannustimen näille maille jatkaa demokratiauudistuksia ja talouden uudistuksia. Me emme saa pettää noita maita. Tämä on yksi niistä syistä, syistä, miksi me olemme niin voimakkaasti ajaneet viisumivapautusta, jonka puheenjohtajanne otti tämän päivän keskustelua varten esille. Me tiedämme kaikki, mitä viisumivapaa matkustaminen tarkoittaa Länsi-Balkanin tavallisille kansalaisille. Me haluamme kaikkien voivan hyötyä tästä sen jälkeen, kun hallitukset ovat täyttäneet oleelliset tarvittavat ehdot. Saanen selittää, miten me olemme työskennelleet. Kukin maa on saanut oman tiekarttansa viisumiasioista viime vuosien aikana. On esitetty nämä ehdot. Ne ulottuvat turvallisista, varmoista, biometrisiä tunnisteita sisältävistä passeista rajavalvontaan ja järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaan. Ja tämän jälkeen kunkin maan edistystä on arvioitu sen omien saavutusten pohjalta. Heinäkuussa olemme voineet esittää viisumivapauden myöntämistä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisille, Montenegron ja Serbian kansalaisille ensimmäisestä tammikuuta 2010, siis ensi vuoden alusta edellyttäen tietenkin, että nämä kaksi viimeksi mainittua maata, Montenegro ja Serbia, täyttävät vielä pari puuttuvaa valiovertailutavoitetta ajoissa. Luotan siihen, että EU-jäsenvaltiot hyväksyvät meidän ehdotuksemme ja teitä kuullaan tästä asiasta luonnollisesti ja minä lasken teidän tukenne varaan. On todella myös yhteinen tavoitteemme, että Albania ja Bosnia-Herzegovina noudattaisivat naapurimaitaan ja niiden mallia pian. Jos uudistustahti säilyy ja ehdot täyttyvät, komissio voisi hyvinkin tehdä uuden ehdotuksen vuoden 2010 puolivälissä, siis ensi vuoden puolivälissä. Näiden maiden edistyksen eteneminen viisumivapautta kohti riippuu todella maiden omista johtajista. Haluan korostaa tätä. Pallo on heillä. Kun he täyttävät annetut ehdot, voimme me puolestamme edetä ja tehdä ehdotuksemme näistä maista ja niiden viisumivapaudesta. Joka tapauksessa sitten kun ehdotuksemme astuu voimaan, uudet biometrisiä tunnisteita sisältävät passit riittävät, jotta tavalliset kansalaiset voivat tuolta alueelta matkustaa Schengen-alueelle. Ei siis enää jonottamista suurlähetystöissä, ei enää viisumimaksuja, ei enää tarvittavien asiakirjojen keräilyä, ja näiden maiden kansalaiset voivat vihdoin vierailla EU-ssa olevan perheensä ja sukunsa luona ilman mitään pitkällisiä viisumimenettelyjä. Tämä helpottaa myös nuorison opiskelua Euroopan unionissa. Eli lyhyesti sanottuna näin saamme entisestään kansalaisyhteiskuntaa eurooppalaistettua Länsi-Balkanin alueella. Tämä osoittaa, että Euroopan yhteneminen ei tarkoita pelkästään kansakuntien yhdistämistä, vaan myös kansalaisten ihmisten yhdistämistä. Sehän on tuo meidän alkuperäinen perustavanlaatuinen tavoitteemme. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, ennen kuin päätän, haluan aluksi hiukan hahmotella teille tilannetta tällä hetkellä noiden laajentumismaiden suhteen. Kroatia. Jos Kroatia täyttää täyttää tarvittavat kriteerit ajoissa, ennen kaikkea oikeuslaitokseen liittyen ja myös mitä tulee yhteistyöhön kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa. Ja jos rajakiista Slovenian kanssa saadaan ratkaistua pian, nämä liittymisneuvottelut voidaan saada päätökseen vuoden 2010 ensi vuoden alkupuolen aikana. Itse toivon kovasti, että näin kävisi ja olen pannut merkille, että poliittinen ilmapiiri on parantunut huomattavasti näiden kahden maan ja niiden johtajien välillä viime aikoina. Mielestäni se antaa syytä jonkinasteiseen optimismiin. Ehkäpä rajakiista Kroatian ja Slovenian välillä saadaankin pian ratkaistua. toivon myös, että että uudistukset Turkissa käynnistyvät uudelleen, koska Turkin liittymisneuvottelujen eteneminen riippuu pitkälti siitä, miten uudistukset etenevät, varsinkin ne, jotka ovat perustavanlaatuisia ja koskevat oikeusvaltioperiaatetta, mielipiteen ilmaisuvapautta, uskonnonvapautta, naisten oikeuksia, ammattiliittojen oikeuksia ja niin edelleen. Me olemme myös hyvin tyytyväisinä panneet merkille, kuinka viime aikoina ollaan kuultu vakavaa kurdialoitetta. Toivottavasti tämäkin johtaa konkreettiseen toimintaan niin, että kaikkien turkkien kulttuurioikeuksia ja kielioikeuksia voidaan vahvistaa. Me toivomme myös, että Turkki voi olla rakentavassa roolissa näissä neuvotteluissa, joita käydään Kyproksen osalta, että se voi vaikuttaa omalta osaltaan myönteiseen lopputulokseen. Jos entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia täyttää vielä jäljellä olevat ehdot, komissio voi suosittaa jäsenyysneuvottelujen käynnistämistä vielä tämän vuoden aikana. Tärkeimpänä ehtona ei ole mikään ehto tälle jäsenyysneuvottelulle on tietysti selvää, että jos nimikiista saadaan ratkaistua, loisi se paljon myönteisemmän ilmapiirin koko neuvottelua varten. Montenegrosta tulee jatkuvasti hyviä uutisia. Se on hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan saada aikaan, kun todellinen kansallinen konsensus EU-hun yhdentymisestä vallitsee ja sitä ryhdytään toteuttamaan. Saatamme voida ryhtyä valmistelemaan komission lausuntoa Montenegron EU-jäsenyyshakemuksesta lähikuukausina. Albanian äskettäiset vaalit tapahtuivat paremmissa merkeissä kuin aiemmat, niissä oli kuitenkin edelleen puutteita. Ja me odotamme, että etujärjestö toimittaa omat yhteenvetonsa vaaleista, kuten normaalistikin toimimme. Komissio on valmis laatimaan näkemyksensä Albanian jäsenhakemuksesta, kun neuvosto sitä pyytää. Sitten Bosnia-Herzegovina olen todennut maan johtajille useampaan otteeseen, että vuosi 2009 voi olla Bosnia-Herzegovinan kannalta ratkaiseva vuosi. Maa voi edelleen täyttää viisumivapaan matkustamisen ehdot vuoden 2010 aikana ja sen tulisi täyttää myös ehdot, jotka koskevat tiettyä vakautumista Daytonin jälkeen ja siitä siirtymistä EU-edustukseen. Tämä edellyttäisi luonnollisesti korkean edustajan nimittämistä ja eurooppalaisen läsnäolon vahvistamista maassa. Tätä kautta voitaisiin avata ovi EU-jäsenyyshakemukselle ja tarjota hyvä mahdollisuus, mutta valitettavasti Tällä hetkellä ei mielestäni ole kovinkaan paljon johtajuutta havaittavissa Bosnia-Herzegovinassa niin, että näin pitkälle päästäisiin, ja siksi on ilmeistä, että Bosnia-Herzegovina edellyttää jatkossakin paljon huomiota ja strategista ennakointia EUn puolelta, komission puolelta, teidän puoleltanne, neuvoston puolelta, kuten myös kansainvälisiltä kumppaneiltamme. Serbiassa hallitus työskentelee edelleen painokkaasti EU-uudistusten toteuttamiseksi. Hallitus on ajanut sopimukseen liittyviä seikkoja yksipuolisesti vastustuksesta huolimatta ja siten osoittanut miten luotettava se voi eurooppalaisittain olla. Serbia on myös edistänyt eurooppalaisen yhdentymisen kansallista ohjelmaansa, joka on lähtenyt tehokkaasti liikkeelle ja se käsittelee myös vakavasti velvoitteita, joita viisumivapaussuunnitelma sille tuo sen yhteistyö kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on myös parantunut huomattavasti viime aikoina. Minusta neuvoston pitäisi pian tunnustaa Serbian edistys ja myös purkaa tällä hetkellä voimassa oleva sulku sopimuksille. Kosovo on vakaa, mutta hauras. Juridiset puitteet kehittyvät hyvin, muu ei ehkä niinkään olen huolissani tästä oikeusvaltioperiaatteen kehittymisestä ja oikeuslaitoksesta Kosovossa. Lokakuussa me esittelemme selvityksen Kosovosta ja selvittelemme, mitä Kosovon olisi vielä tehtävä, jotta sen eurooppalainen mahdollisuus vahvistuisi. Tämän tutkimuksen keskeisinä seikkoina ovat kansalaisten väliset kontaktit, liikkuvuus, kauppa ja alueellinen yhteistyö. Sitten Kypros. Kristofiesen ja muiden johtavat neuvottelut yhteisöjen välillä ovat sellaisessa pisteessä, jossa todellisten lopullisten neuvottelujen pitäisi käynnistyä pian, toivottavasti jopa tällä viikolla. Toivon, että tänä vuonna tai ensi vuonna saadaan aikaiseksi Kyproksen ratkaisu ja voin vain vakuuttaa, että komissio ja sen puheenjohtaja Barroso tekevät kaikkensa, jotta asia saataisiin ratkaistua. Sitten lopuksi vielä sana tai pari Islannista. Islanti on eurooppalainen maa, jolla on pitkät, vakaat demokraattiset juuret ja se on myös jo pitkälti yhdentynyt Euroopan unioniin Euroopan talousalueen kautta sekä Schengen-alueeseen kuuluvana maana. Ne eh, kattavat noin kaksi kolmasosaa EUn oikeusjärjestyksestä. Mutta eh, Islannille ei ole mitään nopeaa raidetta, oikotietä EU-jäsenyyteen. Kriteerit, jotka on täytettävä, ovat aivan samat kaikille jäsenehdokasmaille. Ne perustuvat ansioihin Komissio valmistelee tiukan objektiivisen arvionsa käyttäen samaa metodologiaa kuin muiden jäsenyyttä hakeneiden maiden kohdalla. Joten puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, näin yhteenvedonomaisesti muistelen vielä kuulemistani 2004, lähes tarkalleen viisi vuotta sitten päivälleen ja minulta kysyttiin, minkälainen ohjelmani laajentumisasioista vastaavana komission jäsenenä olisi seuraavaksi viideksi vuodeksi. Totesin, että haluan tehdä oman osani parlamentin ja neuvoston kanssa, jotta kuusi tavoitetta täyttyisivät komission viisivuotiskauden aikana vuoden 2009 loppuun mennessä. Ensinnäkin vuonna 2009 olisi 27 jäsenvaltion EU, toisekseen että EUn laajentumisprosessi Kroatiaan saataisiin sen viime vaiheeseen ja kolmantena seikkana muut Länsi-Balkanin maat saataisiin tiiviisti Eurooppaan orientoituneiksi assosiointisopimuksin. Neljännekseen Turkki olisi vakaasti Eurooppaa kohti kulkeva maa ja viidennekseen Kosovon status olisi ratkaistu ja kuudennekseen Kypros olisi saatu yhdistettyä jälleen. Viisi näistä kuudesta tavoitteesta on toistaiseksi toteutunut, ei ehkä aina täydellisesti, mutta toteutunut kuitenkin. Me tiedämme kaikki, että edelleen on olemassa vakavia haasteita, jotka liittyvät myös kahdenvälisiin ongelmiin, jotka ovat sen jälkeen kasvaneet Euroopan laajuisiksi ongelmiksi. Hyvät ystävät, tänä päivänä Eurooppa on yhdentynyt ja vapaa. Pidetään se sellaisena. Jatkakaamme työtämme Kaakkois-Euroopassa, kuten myös Pohjois-Euroopassa. Tämä on hyvin tiukka, vaativa, mutta myös merkityksellinen tehtävä. Te olette avainasemassa, jotta se toteutuu ja onnistuu. Toivon teille parasta mahdollista onnea tehtävässänne. Työskennelkäämme sen parissa yhdessä. Kiitoksia. Grazie, komissario. Kiitos arvon komissaari selkeästä esityksestänne ja voimmekin saman tien siirtyä keskusteluun. Minulla on 27 puheenvuoropyyntöä, toden totta, joten muita en enää voi tässä vaiheessa ottaa vastaan. Minun on ensin annettava luonnollisesti koordinaattoreille puheenvuoro ja sen jälkeen vain min, puolentoista minuutin puheenvuorot, niin kuin tänä aamuna on tapana ollut. Olen pahoillani, että joudun käyttämään tällaista tiukaa aikataulua, mutta <clears throat> aika ei ole enempää. Ensin herra Salavranka. Puheenjohtaja eh, Euroopan komission eh, toiminnan eh, siirty, loppuvaiheella tämän valikauden aikana siis on luontevaa käydä keskustelua siitä, mitä Euroopan komissio on tehnyt oman mandaattinsa aikana. Haluaisin esittää pari eh, kysymystä ja ennen kaikkea kysyisin sitä, mikä merkitys oli Irlannin eh, päätöksellä ja äänestystuloksella 33-29 sen lisäksi haluaisin kysyä vielä mahdollista vaikutusta, joka tulevalla rajanvaamisella tulee olemaan Balkanilla ensi viikolla. Käsittääkseni näin on tapahtumassa. Seuraava kysymys koskee Bosnia-Herzegovinaa ja viisumivapautta. Voisitteko selkeyttää vielä hieman tarkemmin ja kertoa, minkälaisia vaatimuksia kyseiselle maalle asetetaan, jotta viisumivapaus voitaisiin sielläkin toteuttaa? Ja sitten vielä kesä, kesän aikana heinäkuussa tehdyt päätökset Serbian ja Länsi-Balkanin maita silmällä pitää noin yleisesti ottaa. Mitä päätöksiä oikeastaan konkreettisesti tehtiin? parola. Kiitos herra Salafranka. Sitten herra Vigenin. Благодаря, господин комисар. Аз също споделям мнението, че определено в сферата на разширяването комисия... Kiitos puhe... самият нямаше да... Kiitoksia. Minäkin uskon, että merkittävä menestys on saatu aikaan ja myöskin laitumispyrkimykset Bulgarin Romanian suuntaan. Niistäkin haluaisin kiittää. Nyt haluaisin sitä kysymyksiä liittyy viisumihelpotuksiin. Viisumi vapaa liikkumismahdollisuus Fyromille ja Serbian Montenegrolle tietystikin on merkittävä tervetullut pyrkimys, koska tämä helpottaa näiden maiden ihmisten elämää. Albania ja Bosnia-Herzegovina eivät ole mukana tässä samassa paketissa. Uskon, että kutakin maata pitäisi arvioida sen omien merittiin pohjalta. Voisitko kertoa, mitä ongelmia Al- Albanian ja Bosnia-Herzegovinan suhteen on ollut? Ongelmia, jotka ovat estäneet niitä pääsemästä tähän muita maita koskevan pakettiin. Voisitko kertoa myöskin enemmän tilanteesta joka liittyy Bosnia-Herzegovinaan muutenkin. Serbian kansalaiset nauttivat siellä täysimittaista kansalaisuutta. Onko heilläkin sitten tätä kautta mahdollisuus päästä Eurooppaan vai ei? Ja eikö tässä saata syntyä syrjintää? Lopuksi vielä Turkista. Turkin pääministeri Erdogan vieraili Brysselissä hiljattain ja hän herättiin suurekin toiveita sen suhteen, että Turkki saisi otettua kiinni hukattua aikaa Eurooppa-pyrkimyksissä. Uskotteko te todellakin, että Turkki nyt pikkuhiljaa saa vauhtia päälle ja tulee lähemmäksi Eurooppaa? Sitten äh, edustaja Neitse, pysykää puheen, jos olkaa hyvät. Voorzitter, puheenjohtajakomission jäsenten parhaani, jotta pysyn puheajassa. Ensinnäkin e, komission jäsen on aina ilo nähdä teidät täällä valiokunnassa ja haluan mielelläni oman ryhmäni nimissä onnitella teitä kaikesta siitä hyvästä työstä, jota olette toistaiseksi tehnyt ja epäilemättä jatkossakin. E, haluaisin tässä kysymyksissäni keskittyä näihin viisumiin vapausjuttuihin. Olen tietysti erityisen iloinen siitä, että Makedonian ja Montenegron ja Serbian asukkaat voivat tammikuusta alkaen matkustaa ilman viisumia, mutta aivan kuten edellinenkin puhuja pahoittelen mitä enimmin sitä, ettei näyttänyt olevan mahdollista saada samaa voimaan Albanian ja Bosnia-Herzegovinan kohdalla. Ja kysymykseni kuuluu, Eikö komission jäsen olisi ollut mahdollista toimia niin, että jos nämä maat täyttävät nuo ja nämä toimet, tekevät ne ja nämä toimenpiteet, myös heidän kansalaisensa voisivat nauttia viisumivapaudesta. Olisi asetettu tällainen ehto. Ainakin Bosnia ja Herzegovinan kohdalta vaikuttaa siltä, että jos tämä kestää liian kauan, Bosnian serbien ja toisaalta Bosnian kroattien mahdollisuus saada passi tai kulkumahdollisuus muihin maihin muuttuu erilaisiksi ja silloin yhteis, elo kärsii. Ja toisekseen Kosovon viisumivapaudesta en oikein kuullut mitään. Ymmärrän sen kyllä, mutta haluaisin mielelläni kuulla, minkälainen teidän visionne on tämän suhteen. Kiitoksia. Alla parola. Seuraavaksi edustaja Lunacek. Ja kehää presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja komission jäsen teille. Suuret kiitokset työstä, jota komissio on laajentumisen alalla tehnyt. Minusta on kyse myös näistä viisumivapauksista ja vielä toisesta kysymyksestä, joka liittyy Kosovosta, Kosovoon ja vielä viimeinen Turkista. Ensinnäkin viisumivapaudesta. Tuen sitä, mitä kollega Neits Attenbrück juuri sanoi. Juuri minun kannaltani ja meidän vihreiden aleryhmän kannalta. Mehän olemme aina toimineet viisumivapauden laajentamisen puolesta. Makedonian, Serbian ja Montenegron osalta se nyt toteutuu, se on hyvä asia, mutta ongelma asettuu nimenomaan Bosniassa ja Albaniassa. Ja minusta kysymys kuuluu, te sanoitte, että Serbiankin kohdalta täytyy joidenkin ehtojen vielä täyttyä. Se, mitä minä olen lukenut mediasta ja kuullut keskusteluista, on, että Serbiassa on tehty varsinkin poliittinen päätös että tätä halutaan, ja sehän on hyvä asia. Ja siksi kysynkin, miksei tämä ole mahdollista myös äh, Bosnian kohdalla. Aivan kuten Neits Attenborough juuri sanoi, on tuo Bosnian kroattien, Bosnian serbien jako, ja nyt osa heistä kokee jäävänsä ulkopuolelle. Miksei Bosniankin kohdalla voida sanoa, että kyseessä on poliittinen päätös ja että viisumivapaus tulee? Lisäksi te totesitte, että vuoden 2010 puolivälissä komissio antaa uuden ehdotuksensa. Minä ymmärsin, että tästä oli määrä päättää jo marraskuussa. Toivon, että siis ehdotus tulisi jo aikaisemmin. Ja vielä lyhyt kysymys eilen. Täällä oli Peter Feit, puhumassa Kosovosta. Kyse oli Kosovon paikallisvaaleista. Onko komission puolelta tukea kansalaisjärjestöille, jotka toimivat Serbiassa Kosovon serbejä mobilisoidakseen, jotta he osallistuisivat vaaleihin. Kiitoksia. La parola. Seuraavaksi herra Tanok. Kiitos puheenjohtaja komissaari Rehn. Parlamentin uusin ryhmä ECR toivottaa erittäin tervetulleeksi. Meidän ryhmämme on täysin sitoutunut laajentumisprosessiin, mutta tietystikin haluamme varmistaa, että Kööpenhaminan kriteereitä kunnioitetaan täysin ennen kuin maa voi liittyä. Meidän täytyy myöskin tunnustaa se tosiasia, että laajentumisväsymys tai uupumus, jota kansalaiset tällä hetkellä kokevat, on erittäin päivän polttava asia, ja tämä pitäisi ottaa huomioon laitosprosessissa. Yhteensä kuningaskunnassa ainakin se otetaan siellä huomioon. Islannin suhteen toteaisin, että se on erityistapaus, koska se on ollut etäjäsen, ja sen talous on suhteellisen pieni, joten tässä tapauksessa uskon, että tämä nopeutettu menettely olisi aivan sovelias. Länsi-Balkanista siellä on enemmän diplomaattisia haasteita. Pidämme hyvänä teidän, teidän työtänne ja olemme meidänkin huolissamme Bosnia-Herzegovinan poliittisesta vakaudesta ja myöskin sitä, että korruptio ja rikollisuus siellä rehottaa. Siitä huolimatta erityisenä Makedonian ystävänä toivon, että Makedoniakin, Makedoniakin voi pian avata liittymisneuvottelut. Kypros on myöskin lähellä sydäntäni ja toivomme, että YK johdolla käydyt neuvottelut onnistuvat turkilaisen ja kreikkalaisen yhteisön neuvottelut. Toivottavasti pystytte vaikuttamaan Turkin suuntaankin niin, että neuvottelut tätäkin kautta saadaan sujumaan. Kiitos, pysytte aikarajossakin. Seuraavana Aski Georgiou. Kiitos puheenjohtaja haluan tervehtiä Olli Renniä ja esittää hänelle kiitokset hänen tähän mennessä äh, tekemästään työstä. Me äh, kreikkalaiset äh, pidämme luonnollisesti Kyproksen asiaa tärkeänä ja Turkin liittyminen olisi tärkeä asia. Haluamme itse asiassa toimia suorastaan vipuvoimana, kun Turkki on liittymässä mukana Euroopan unionin. Turkkihan on pitkälti pysynyt myöskin sovittujen ehtojen puitteissa. Haluaisimme, että Kyproksen kysymykseen saataisiin mahdollisimman pikaisesti ratkaisu. Ylipäätään, kun puhutaan laajentumisesta, on otettava huomioon myöskin rikkomukset Ankaran pöytäkirjaa, jota Turkki ei ole eh, allekirjoittanut, sitä ei ole noudatettu. Ja, ja siksi eh, esimerkiksi lentokoneiden ja tiettyjen laivojen eh, rantautuminen Turkin maaperälle on ollut ongelmallista. Tämä on mielestäni eurooppalainen ongelma ja siihen pitäisi löytyä ratkaisu mitä pikimmin. Toivoisin, että asevoimat vedettäisiin pois Kyproksen alueelta – ja demokratia kasvattaisi voittokulkuaan, koska ilman demokratiaa ei saada aikaiseksi yhtään mitään. Jos ratkaisu ei tule, Kypros tulee jatkossa olemaan Euroopan unionille entistä suurempi ongelma. Te, komissaari totesitte, että Euroopan komissio – tekee kaiken mahdollisen Kyproksen, ratkaisen, Kyproksen ongelman ratkaisemiseksi, mutta haluaisin kysyä nyt konkreettisesti, mitä aiotte tehdä? Mitä komissio aikoo tehdä? Revole Belder. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Belder ja puheajat. hyvää kaikkien pitää mielessä. Kiitoksia puheenjohtaja, komission jäsen kysyn teiltä hiukan huomiota vakavalle asialle Turkissa. Päivästä toiseen kristityt ovat Turkissa jääneet suljettujen ovien taakse sosiaalisissa laitoksissa, lastenhoidossa, vanhainkodeissa. Tällainen menettely, jossa kielletään apu, on uskomatonta Turkin kristityt eivät saa kristittyinä näistä sosiaalisista laitoksista tarvitsemaansa apua ja palvelua. Pyydän komission jäsen, että tämä epäkohta otetaan välittömästi Turkin viranomaisten kanssa esille ja saadaan päättymään. Odotan teidän toimintaanne ja on äärimmäisen tärkeää, että kun esitetään kysymyksiä, voidaan myös nähdä komission reagoivan. Toivon teille siunausta työssänne. Kiitoksia. Kiitos. Äh, todella hyvin meni nyt ajan kanssa. Ja seuraavaksi edustaja Bartlener. Dank u wel, voorzitter. Kiitokset eh, puheenjohtaja arvoisa herra Rehn. Te olette tietysti tehneet kovin paljon työtä kuluneina vuosina. Tämä laajentuminen Romaniaan ja Bulgariaan kävi oikeastaan aika huonosti Alankomaiden kansalaisten kannalta, koska bulgarialaiset ja romanialaiset rikolliset tekevät maastamme turvattoman eh, kaupoissa eh, ryöstellään. Ja onneksi olette itse tunnustanut epäonnistumisenne ja olette itse siitä oppinut, näin sanotte. Mutta mitä te nyt teette? Jatkatte tätä huonoa työtä. Laajentuminen on saa saatava loppumaan, millä ei ole mitään tarvetta saada mitään sellaisia maita, jotka ovat konkurssissa, kuten Islanti, tai rikollisia maita, kuten Turkki, Kosovo, Bosnia mukaan. Eurooppaa ollaan muuttamassa islamilaiseksi, tämä on saatava loppumaan. Ehkä nämä maat voivat olla hyviä naapureita, mutta eivät koskaan osa Euroopan perhettä. Viisumivapaa matkustaminen tarkoittaa rikollisten ja terroristien helpompaa matkustamista Eurooppaan. Viisumivapauden poistaminen Albanialta ja Bosnialta johtaa hirvittäviin seuraamuksiin Alankomaiden kansalaisten kannalta. Toivon, että lopetatte nämä megalomaaniset, monikulttuuriset unelmanne. Älkää tehkö Euroopasta islamilaista. Voitte ehkä palata takaisin Suomeen. Kiitos huomiostanne. Alla parola la... Siis Suomi. Rova olkaa hyvä. Siitä niin, puheenjohtaja, puheenjohtaja, minulle on suuri ilo saada puhua tämän arvoisan vasta valitun kollegani jälkeen täällä tässä parlamentissa saan puhua hänen jälkeensä myös laajenemisesta. Puheenjohtaja, toisin kuin äsken kuultiin, minä kunnioitan voimakkaasti ja suuresti sitä tapaa, jolla komission jäsen on laajentumiseen suhtautunut. Puheenjohtaja, me tiedämme kaikki, kun täällä kerran demokraatteina istumme, että joskus tapahtuu myös virheitä ja kun asiat menevät pieleen, silloin me voimme yhdessä Euroopan komissio, neuvosto ja nimenomaan myös Euroopan parlamentti asiasta keskustella ja asia korjata. Puheenjohtaja, me pohdimme sitä, missä olemme. Ja älkää nyt äh, pahastuko siitä, että minä muistutan asiasta. Me taistelemme meidän äh, mantereemme rauhan ja turvallisuuden puolesta, mutta myös sosiaalisen yhteenkuuluvuuden puolesta. Sen puolesta, että voimme olla paljon tehokkaampia taloudellisesti ja sosiaalisesti yhdessä kuin erikseen. Ja kollegalle sinne taakse haluaisin sanoa, että vuoden 1991 jälkeen Varsovan sopimus saatiin purettua. Ja sen jälkeen, kun saatiin laajentuminen, siirtyminen, niin meilläkin Alankomaissa, mutta kaikilla muillakin Euroopan unionissa on päästy tämän yhteisyyden ansiosta paljon pidemmälle. Sitä ei pidä puheenjohtaja unohtaa. Sitten Turkista, Armeniasta myönteistä. Myönteistä myös tämä Etelä-Kaukasuksen kehitys. Myönteistä kehitys, joka koskee kurdeja. Myönteistä myös tuo siviilipuolen lainsäädäntö. Mutta Kysyisin puheenjohtaja komission jäseneltä, mitä me voimme tehdä huolehtiamme siitä, huolehtiaksemme siitä, että kehitys jatkuu edelleen. On vielä paljon tekemistä. Mainitsen esimerkiksi ECARn lausunnot ja tuon Halkin seminaarin puheenjohtaja. Niistä pitäisi ehkä vähän enemmän keskustella Turkin kanssa. Kiitoksia. Ultimo. Viimeinen ensimmäisen kierroksen puheenvuoro vuoro. Ja vielä edustaja Koppa. Mitrope, katsotaan telefteä Kiitos puheenjohtaja. Viime aikoina olemme saaneet paljon osoituksia siitä, että Turkin ja Kyproksen välit ovat parantumassa, mutta nyt kuitenkin tilanne on jälleen muuttunut. Kaikki tietävät tapahtumien kulun kyproslaiset laivat eivät enää pääse äh, Kreikan satamiin. Samoin äh, kaikki tietävät Aikeameren äh, viimeaikaiset tapahtumat. Erilaisia yhteenottoja on sattunut ja näyttäisi siltä, että Aikeameren moratoriota ei enää olekaan kunnioitettu ja noudatettu. Kuitenkin 2002 eh, vuonna Kreikka <clears throat> solmi eh, sopimuksen eh, laittomasta maahanmuutosta ja, ja se tapahtui aivan normaali, tap, normaali muodollisuuksien mukaisesti. Joten haluaisin nyt tietää, mitä tämä asia eteen ollaan tekemässä. Ja samoin myöskin kurdikysymys Turkissa on edelleenkin ratkaisua vailla. Haluaisinkin nyt saada tietoa siitä, onko edistymisen aikaisemmin ylipäätään mahdollista. Haluammeko antaa lisää potkua ja saada suhteet myönteisemmiksi? Kiitokset. Ymmärrätte, että kysymyksiä on esitetty valtaisa määrä, mutta varmasti niihin tiivisti osaatte vastata. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin jäsenille erittäin osuvista kysymyksistä. Asiakuulista kysymyksistä yritän vastata niin lyhyesti ja ytimekkäästi kuin vain mahdollista niin, että voisin kuulla vielä lisää teidän puheenvuoranne, koska minä pidän tätä vuoropuhelua ja keskustelua erittäin suuressa arvossa. Kysymysten yleinen suuntaus, sen johdosta voi tehdä yhden mielenkiintoisen havainnon. Mitä tulee Albanian, Bosnia-Herzegovinan ja viisumikeskusteluihin ja samanaikaiseen pyrkimykseen toimia muutoinkin Euroopan Euroopan edistämiseksi, toteaisin, että kun kyse on näistä maista, niin arvioidaan niiden omien merittien pohjalta, niiden ehtojen pohjalta, jotka yksimielisesti hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston toimesta. Näiden ehtojen valossa näitä maita arvioidaan ja niiden edistymistä arvioidaan. Me itse olemme asettaneet ehdot viisumi järjestelyille. Suomessa kesä oli oikein hyvä, ehkä ilmastonmuutoksenkin vuoksi mutta uskoakseni laittamisen suhteen täytyy vielä työtä tehdä. Ja näiden poliitikkojen edistämiseksi, joten en nyt hyväksy vielä tätä yksisuuntaista lippua Suomeen tässä vaiheessa. Sala Franka esitti kysymyksen, joka liittyi viisumeihin, niin ikään Nights-Vigelin, Lunacek ja monet muutkin viittasivat kysymyksiin. Teille haluaisin kertoa niistä syistä, miksi Albanian ja Bosnia-Herzegovinan suhteen emme ole vielä siinä vaiheessa, että ne voitaisiin ottaa mukaan heinäkuussa tehtyyn viisumivapaata liikkuvuutta koskevaan ehdotukseemme. Syy on yksinkertainen. Viisumin vapauden myöntäminen minkä tahansa maan kansalaisille ei ole mitenkään yksinkertainen helppo poliittinen päätös, vaan taustalla on ehtoja, ehdotat usein hyvinkin teknisiä, joita erittäin tärkeitä ja keskeisiä ehtoja, jotka täytyy täyttää, että myönteinen päätös voidaan tehdä. Schengen-alue on ihmisten vapaan liikkuvuuden alue. Mukana on tällä hetkellä 28 valtiota. Haluamme varmistaa kansalaisten turvallisuuden, jotka elävät tuolla alueella. Ja tämän täytyy olla kaikkein päällimmäinen huolemme. Korkeat turvastandardit täytyy varmistaa etenkin Schengen-alueen ulkorajoilla. Tästä syystä, ja tämä on oikeastaan ainoa syy, miksi Albania ja Bosnia-Herzegovina eivät heinäkuussa vielä päässeet näiden maiden joukkoon, jotka ovat riittävän kypsiä viisumivapautta vapautta silmällä pitäen. Rova Neitse viittasi logiikkaan, ja kysyi, miksi nyt ei tehdä niin, että mikäli maa täyttää ehdoto, ne pääsevät automaattisesti mukaan tähän ehdotukseen, mutta näin oikeastaan me teimmekin, toisin sanoen. Sitten kun meidät saadaan vakuuttuneeksi siitä, että maat voivat hyvin lyhyessä ajassa täyttää ehdot, ja sitten kun ehdot on täytetty, me voimme tehdä vastaavan ehdotuksen. Aikataulutus nyt näyttää siltä, että nämä maat voisivat päästä näihin tavoitteisiin vuoden 2010 puolivälistä lähtien. Mutta jälleen kerran ehtona on se, että ne vastaavat kaikkiin näihin annettuihin kriteereihin tai vastaavat näitä annettuja kriteerejä. Sitten Albanian ja Bosnia-Herzegovinan suhteen vielä avoinna oleviin ongelmiin tai kysymyksiin. Biometrien passien yleistäminen Istuneisen puitekehyksen vahvistaminen korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa sekä tämän politiikan täytäntöönpano ovat ehtoina. Lisäksi rajavalvontaa ja maahanmuuttovirtojen valvontaa täytyy vahvistaa. Minun tehtäväni ja komission varapuheenjohtaja Jacques Perron tehtävä ja koko komission tehtävä oikeastaan on saada kaikki EUn sisäministerit vakuuttuneiksi siitä, että kyseiset maat ovat tehneet tehtävänsä näiden seikkojen suhteen. Meidän täytyy erittäin valppain mielin valvoa edistystä ja myöskin erittäin tiukkoja analyysiä tarvitaan ja arviointeja. Olen näyttänyt kirjeen, jossa kerron niistä asioista, joiden suhteen Bosnia-Herzegovinaan pyritään, pyritään vielä tekemään tai aikaisemman edistystä. Maan turvallisuusministerille lähetin tämän kirjeen. Siinä mainitaan nämä avoin olevat kysymykset vielä. Voin ottaa muutaman kriittisen esimerkin esiin tästä kirjasta. Päällimmäinen kysymys on todellakin biometrien passien kysymys ja niiden yleistäminen. Uusi keskitetty antojärjestelmä otettiin käyttöön Bosnia-Herzegovinassa vasta elokuussa, elokuun alussa, joten sen jälkeen kun me teemme ehdotuksen, järjestelmä otettiin käyttöön. Biometristen passien antaminen on pakollista lokakuusta eteenpäin. Fyram, Serbia ja Montenegro ovat nyt tässä vaiheessa. Fyramissa 420 000 biometristä passia on jo myönnetty kansalaisille. Serbiassa yli 700 000 biometristä passia on jo kansalaisten käsissä. Montenegrossa niitä on yli 100 000. Joten kuten näette, kyse on todellakin siitä, että kun tietyt kriteerit ja teknisetkin ehdot toteutuvat, niin sitten voimme edetä ja antaa myönteisen suosituksen, niin kuin tehtiin näiden muiden länsipalkkaiden suhteen. Aivan lyhyesti vielä jostakin muista seikoista, niin että aikaa jää vielä vuoropuhelun jatkoa varten Islannista seuraavaksi. Totesin, että paras tapa kuvata Islannin nykytilannetta verrattuna muihin ehdokasmaihin tai mahdollisiin ehdokasmaihin on todeta, että koska Israelissa on pitkät, vahvat demokraattiset juuret ja se on ollut Etäalueen jäsen ja Schengen-alueen jäsen. Sen tilanne on se, mikä se on. Yleisesti ottaen Länsi-Balkanin maata ovat ehkä jossain vasta puolivälissä maratonia kohti EU-jäsenyyttä. Kroatia on paljon pidemmällä mutta tyypillinen länsi maa on puolivälissä. Ja kun matka on 42 kilometriä, niin ne ovat puolivälissä. Islanti on jossakin 35 ja 40 kilometrin välillä. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että Islanti on nyt noudattaa vähintäänkin kahta kolmatta osaa EUn lainsäädäntöä. Ystäväni, jotka juoksevat maratonia, toteasivat, että 35 kilometrin jälkeen matka vaikeutuu, joten ei pidä aliarvioida niitä haasteita, joita Islannilla vielä on edessään. Mutta tosiasia on, että Islanti on tehnyt tai edistynyt paljon pidemmälle integraatiossaan jo nyt kuin monet hakijamaat taka, tai ehdokasmaat tai mahdolliset ehdokasmaat. Sitten Turkista ja Armeniasta. Tähän viittasi edustaja Franka. Ja niin ikään Rova Omen Räytten ja Rova Koppa. Totean sen, että todellakin myönteistä kehitystä on tapahtunut ja olemme kannustaneetkin tällaiseen kehitykseen sekä Turkkia että Armenia viime kuukausina niin, että ne avaisivat jälleen diplomaattisuhteet maiden välille, koska tällä olisi merkittävää myönteistä vaikutusta kaukasuksen alueen vakaudelle. Mitä sitten tulee Turkkia koskeviin kysymyksiin? Näitä esittivät useat edustajat. Heidän joukossaan herra Hachi Georgios, Tanaka Pelder, Rova Amräytön koppa. Voin vain viitata siihen, mitä Rova Omen Räyten sanoi siitä, miten tärkeä hanke laajentuminen ylipäänsä on, ja hanke Turkin suhteen aivan erityisesti. Meidän täytyy olla tiuk- Turkin suhteen oikeudenmukainen, mutta tiukka. Meidän täytyy pitää kiinni sitoumuksista ja lupauksista, lupauksista, jonka olemme antaneet, koska lupaus antaa pohjan, jonka valossa me voimme esittää vaatimuksia Turkille uudistusten aikaansaamiseksi, jotta se pääsisi elämäksi Eurooppaa. Tämä on tietystikin prosessi, jossa liike on vähintäänkin yhtä tärkeä kuin päämäärä perusvapaudet Turkissa, kuten uskonnollinen vapaus, tämä vastauksen herra Bellerille, ja ilmaisun vapaus ja näiden edistäminen on merkittävää. Tässä suhteessa on tapahtunut edistystä ja tämä on helpottanut keskusteluita. Esimerkiksi kurdi aloitan tästä esimerkki. Turkista voi tulla jatkossa vielä parempi kumppani Euroopan unionille sekä kahdenvälisissä suhteissa että myöskin suurten haasteiden vastaanottamisessa, kuten esimerkiksi koko kaukosuksen alueen vakauttamisessa tai lähidän rauhan edistämisessä. Turkki voi muodostua yhä tärkeämmäksi kumppaniksi. Tässä kaikki tällä erää. Kiitokset komissari tästä äh, tiivistä vastauksesta. Valitettavasti äh, toinen kierros joudutaan käymään yhden minuutin puheajoin. Ja pyydänkin teitä äh, nyt ainoastaan yksinkertaisesti esittämään äh, pelkän kysymyksen. Ensimmäisenä Rova Pak. Niin, komission jäsen, suuret kiitokset siitä, että olette täällä tänään, mutta koska aikaa nyt on vähän ja teidän ei ole mahdollista puhua ihan kaikesta, niin joissakin seikoissa ei päästä ihan riittävän syvällisiin kysymyksiin. Mitä oikein tarkoittaa, kun te sanotte, että Kroatiasta voidaan ensi vuoden puolivälissä mahdollisesti lähteä jäsenyysneuvottelemaan, koska sitten avataan uusia lukuja? Voidaanko ylipäätään uusia lukuja avata? Salliiko naapurimaa sen ylipäätään? Toisekseen, mitenkä sun Makedonian laita? Te sanotte, että ensi vuonna ehkä. No, suostuuko Kreikka siihen, että vaikka nimikysymystä ei olekaan ratkaistu, asia käy? Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä ja jotka yksinkertaisesti ohitetaan. Kysymys kuuluu myös, mikä on Serbian juttu? Miten on yhteistyö kansainvälisen rikostuomioistuimen Haagin kanssa? Siitäkään ei kuulla mitään. Ja neljäs kysymys, entäs Kosovo? Kosovossa on tällä hetkellä melkoisia jännitteitä. Eilen puhuimme herra Faitin kanssa, joka ei sanonut niistä mitään. Nimittäin poliisi ryhmien jaottelu Serbien ja Eulexien välillä? Eikö Eulex vähän ylitä sen rajoja, mitä se saa tehdä? Eikö tässä päädytä sellaiseen tilanteeseen, että lietsotaan levottomuutta Kosovossa niin, että se voi näkyä aika vakavasti kaduillakin? Mielelläni kuulisin, mitä tästä sanotte. Kiitos herra Svoboda. Ja vielä kerran, ei mitään alkupuheluita, vaan pelkkä kysymys. Olkaa hyvät. Um, um. Kiitoksia paljon kysymyksistä. Va- pahoittelen tilannetta, mutta ymmärrän kyllä teidän argumenttinne ja tuen teidän argumenttianne. Minulla on vain yksi kysymys. Tämä liittyy Kroatian. Oletteko teidänkin mukana keskusteluissa Kroatian ja Slovenian välillä tästä rajakysymyksestä? Vai ovatko nämä keskustelut näiden maiden välillä pelkästään kahdenvälisiä tässä vaiheessa jo? Kiitos, herra Svoboda. Seuraavaksi äh, edustaja Janaku. Rova Janaku. Kiitos puheenjohtaja, kiitos äh, komissaari. Te selvititte, äh, miten tärkeää johdonmukaisuus ja tiukkuus Turkin kanssa toimittaessa on. Olen täysin samaa mieltä. Miten voimme jatkaa jo hahmotetulla tiellä, jolle Turkille, äh, Turkilta vaadita sitä, että Ankarana pöytäkirja myöskin hyväksytään. Mitä äh, tammikuussa tapahtuu? Sitten edustaja Taller. Eh, grazie, presidente. Čestitam vam, gospod komisar, za vaše delo v zadnjem mandatu. Mislim, da ste ogromno... Kiitos, puheenjohtaja. Olette todella onnistunut komission toimikauden aikana tehtävässänne. Viisumipolitiikka on kuitenkin mielestäni virhe komissiolta, jos Bosnia-Herzegovina jätetään ulkopuolelle. Uh, I want to congratulate you, Mr. Commissioner. teitä, komissaari. Haluaisin kiittää teitä siitä työstä, jota viimeisen komission toimikauden aikana on tehty. Viisumeista uskon, että nyt ollaan hieman väärillä vesillä. Ei meillä ole oikeutta vaatia Bosnian hallitukselta sitä, että se vastaa näihin kriteeriin, vaan meidän täytyy myöskin auttaa heitä. Ei riitä, että esitetään vaatimuksia. Joidenkin poliitikkojen perusintressinä on estää Bosniaa pääsemästä viisumivapaaseen tilanteeseen. Meidän täytyy auttaa sekä aineellisesti että muutoin Bosnia pääsemään tähän tilanteeseen, että kriteereihin voidaan vastata. Minun mielestäni Euroopan unionin ja varsinkin komission pitäisi olla paljon aktiivisempi ja pyrkiä ennaltaehkäisevään toimintaan. Länsi-Balkanilla on lukuisia pieniä hallinnollisia, byrokraattisia ongelmia, jotka liittyvät rajoihin. Ainoastaan tai pelkästään Kroatilla on Slovanian kanssa yksi ongelma, mutta se myöskin Serbian kanssa ongelma, Montenegron kanssa on ongelma ja Bosnialla on ongelma myöskin yhden naapurinsa kanssa. Minä toivoisin, että jotain ennaltaehkäisevää toimintaa otettaisiin käyttöön niin, että voitaisiin välttyä hallinnollisten ja byrokraattisten rajaongelmien syntymiseltä, koska tämä ehkäisee tai estää tulevaa kehitystä näistä saattaa sulla suuri, suuri poliittinen kynnyskivi, mikäli nämä pyrkivät sitten unioniin nämä maat. Katsin. Edustaja Katsin. Commissioner, I do agree with your state. Komissaari, olen samaa mieltä teidän lausumanne kanssa, että ei teidän kannata ostaa yksisuuntaista lippua Suomeen. Me tarvitsemme teitä, emme pelkästään tämän komission loppuun saakka, vaan vielä viisi vuotta sen jälkeenkin. Te sanoitte, että Länsi-Balkanin maata ovat äh, melkoisen vakaita, jotka mainitsitte he ovat vakaasti epävakauden tilanteessa. Näin totesin pikemminkin. Näistä pitäisi tehdä vakaampia kuin tällä hetkellä. Ja viisumijärjestelyt ovat yksi tapa toimia. Ja Kosovo on jätetty tässä syrjään. Mitä mahdollisuuksia Kosovon albaaneilla on saada viisumeita? Helpointa muuttaa naapurimaahan. Monet albaanilaiset ovat jo muuttaneet Makedonian aikaisempina vuosina. Ja tällä tavalla tulee suurtakin painetta antaa sitten passi näille ihmisille naapurimaassa. Mikäli halutaan vakautta alueelle, meidän täytyy vakauttaa joka ikinen maa tuolla alueella. Ja viisumi, vapaus kaikille Kosovon kansalaisille olisi yksi edellytys tälle. Ja vielä viimeinen pätkä, Herra komissaari, Bosniassa on hallitus, mutta sillä ministeriöt eroavata sekä liittovaltion tasolla että osavaltion tasolla. nyt siellä on suuri kriisi meneillään. Miten voidaan varmistaa, että teknisesti katsottunakaan pystytään täyttämään näitä ehtoja, ellei sitten auteta hallitusta toimimaan tehokkaasti ja ylipäänsä pystytä pitämään hengissä tämä hallitusta. Se on yksi ehto. Revole Flotre, ei enää mitään esipuheluita, vaan pelkästään kysymys, koska joudun keskeyttämään minuutin jälkeen. Puheenjohtaja, toivottavasti annatte minulle anteeksi. Halusin kuitenkin vielä alkuun todeta, että olen aika hämmästynyt siitä, että te kommentoinut rasistisia islamin pelkoisiin kommentteihin, joita täällä joku äsken totesi ja, ja toi esiin. Ja siksi pyytäisinkin teiltä kommenttia tähän. No niin, nyt sitten varsinaiseen asiaan. Eli arvon komissaari, pyytäisin teitä vielä syventämään vastaustanne Turkkiin liittyen. Me puhuimme jo myönteisistä seikoista, kuten esimerkiksi tulevasta Armenian ja Turkin välisestä pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Onko olemassa jonkunlainen äh, strategia, äh, <clears throat> minkä puitteissa Euroopan unioni voisi tukea kyseisen pöytäkirjan toteuttamista? Entä sitten maahanmuuttovirrat? Te tiedätte, miten laajoista massoista on kysymys Turkin ja Kreikan äh, maarajalla. Eritoten tämä on kysymys, joka on ajankohtainen, varsinkin kun tämänhetkinen sopimus, joka säätelee paluumuuttoa Turkkiin ja heidän oikeuksiaan ei ole riittävän hyvä. Mitä ajatte tehdä tilanteen parantamiseksi? Herra Van Orden. Thank you very much, Chairman. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Kroatiasta, komissaari Rehn. Ottaen huomioon viimeaikaiset kokemukset, mitä konkreettisia toimia aiotte vaatia Kroatian tekevän niin, että ei törmätä yhä uudelleen samoihin ongelmiin, jotka liittyvät korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Mitä korotetta vaaditaan Islannista sitten? Voimmeko nyt olla tyytyväisin lohduisin mielin niin, että Islannin mukaan tulee, mukaan tulee lopettaa yhteisen kalastuspolitiikan? Honorevole Lambsdorff. Seuraavaksi edustaja Lambsdorff. Komissaar komission jäsen kaksi kysymystä Turkista. Mehän kävimme viime lainsäädäntökauden lopulla keskustelua ja totesimme pari ongelmaa ainakin alueella, joka on meidän ryhmällemme merkittävä, eli lehdistön vapaus. Onko siinä tällä välin tapahtunut myönteistä tai kielteistä kehitystä? Muistan lupauksen, että seuraavassa edistyskertomuksessa tätä aluetta käsiteltäisiin kattavammin kuin aiemmin. Toinen kysymykseni liittyy siihen, mitä kollega Flötre sanoi. Me iloitsemme siitä, että Turkki ja Armenia lähentyvät toisaalta. Tämä on aika uskomatonta lähentymistä tällä hetkellä, me tiedämme sen kyllä. Välittömästi ennen kuin tulitte, me käsittelimme käsittelimme kuitenkin energiavarmuutta tällä aiheena. Olisin kiitollinen, jos sanoisitte jotakin Azerbaidžanin roolista Armenian ja Turkin lähestymisprosessissa. Tämä on aika monimutkainen juttu. Miten tämä ratkaistaan, jotta saadaan aikaan rakentava tilanne? Ole Posselt. Herra Posselt. Herr Komission jäsen, te sanoitte, mitä hakijamaiden tulee tehdä, mutta mitäpä EUn tulisi tehdä. Ja ensinnäkin viisumijutussa Bosnian ja Kosovon on oltava mukana, koska muutoin kumpikin maa järkyy vakaudessaan, jos Serbia saa viisumivapauden ja nämä kaksi maata eivät. Toinen kohta Kosovon tunnustaminen. Mitä teette, jotta jäljellä olevat maat saataisiin vielä vakuuttumaan tämän askeleen tärkeydestä, jotta EULEX voi toimia järkevästi? Kolmanneksen neuvottelut Kroatian kanssa. Mitä teette estääksenne Slovenian estotoimet? Ja sitten neljäntenä kohtana Serbia, josta olen palannut juuri. Mitä teette, jotta alueellisen yhteistyön, rajat ylittävän yhteistyön ja vähemmistöjen varat esimerkiksi Voivodinaan todella päätyvät sinne, eivätkä jää Belgradiin, kuten ilmeisesti on käynyt. Herra Thank you. Uh, Kiitokset ja onnittelut komission jäsen Rehn. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että tämän parlamentin suuri enemmistö eh, tukee teidän työtänne ja laajentumisprosessia olipa nyt sitten äh, Formula 1-ihmisiä tai maratonin juoksijoita. Joka tapauksessa Kyproksesta äh, sanoitte tekevänne kaiken mahdollisen. Minkälaista teknistä asiantuntimusta tarvitaan niin, että voidaan ottaa yhteisön lainsäädäntö ja sopivuusongelmat huomioon kummankin osapuolen kanssa ja Turkista ennen kaikkea? Mikä on se metodi ja aikataulu, jota te käyttäisitte, kun tarkastellaan Turkin Ankaran pöytäkirjan täytäntöönpanoa? Ja sitten Kroatiasta tästä hankalasta kysymyksestä, eli tarvitaanko jonkinlaista sovittelua Slovenian ja Kroatian välille. Eh, miten koetatte kuroa tämän kuilun umpeen? Ja nyt herra Hauvitin puheenvuoron myötä saimme toisen kysymyskierroksen loppuun ja puheenvuoro on komissaarilla. Olkaa hyvä. Kiitoksia näistä kysymyksistä jälleen. Aloitan Kroatiasta johon Rova Pak viittasi ja herra Posseltkin ja jotkut muut vielä puhujista yhtä lailla. Luonnollisesti myös herra Svoboda. Meidän edistyskertomuksemme ilmestyy kuuden viikon päästä. Tällä hetkellä me e, keräämme tätä raaka-aineistoa koko edistyskertomusta varten, joten itse asiassa haluaisin pidättää itselläni oikeuden palata tänne valiokuntaan puhumaan asiasta sitten, kun olemme tehneet omat kotiläksymme, jotta voin antaa teille vähän luotettavamman ja mielekkäämmän arvion edistyksestä, jota joillakin kriittisillä alueilla on saatu aikaiseksi, kuten esimerkiksi oikeuslaitoksen uudistuksessa tai laivan rakennusalalla. Nämä ovat nuo kaksi kriittistä politiikan aluetta. On huolehdittava siitä, että oikeuslaitoksen uudistus on päässyt kriittisistä vaiheista, että se on pantu täytäntöön vakavalla tavalla. Ja on myös huolehdittava siitä, että tämä sopimus, joka on saatu aikaan komission ja Kroatian hallituksen välillä kuuden telakan uudelleenstrukturoinnista, saadaan pantua asianmukaisesti täytäntöön. Ja että kaikki on näiden telakoidenkin osalta kunnossa. Tämä on kriittinen uudistus ajatellen yhden EUn oikeusjärjestyksen keskeisen luvun neuvottelujen avaamista, eli kilpailu ja valtion apu, valtion tuki. Palataan tähän siis muutaman viikon kuluttua, mutta kokonaisuutena voidaan sanoa, että Kroatia on edistynyt erittäin hyvin. Se on täyttänyt ehdot uudistusprosessi, lainsäädäntö, kaikki ovat edenneet ja tietenkin maa kärsii tällä hetkellä, kuten kaikki muutkin Euroopan maat. Kroatia kärsii rahoituskriisin ja talouslaman vaikutuksista. Tämä luonnollisesti edellyttää aika paljon energiaa hallitukselta ja parlamentilta. Sitten entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia. Kuten totesin alkupuheenvuorossani, maa edistyy varsin hyvin. Se on täyttänyt kahdeksan valiovertailukohtaa, jotka asetimme viime vuonna maaliskuussa 2008. Me arvioimme maan valmiutta lähteä jäsenyysneuvotteluihin näiden kahdeksan kohdan täyttymisen perusteella. Minun mielestäni on olemassa realistiset mahdollisuudet sille, että maa voisi täyttää nämä ehdot, mutta jälleen kerran eh, pidättäydyn tässä kohtaa mistään lisäkommenteista ja pidätän itselläni oikeuden tulla takaisin valiokuntaanne päivää sen jälkeen, kun olemme esitelleet tämän kyseessä olevan maan edistyskertomuksen. Herra Svoboda kysyi neuvotteluista rajakysymyksistä Slovenian ja Kroatian välillä ja olenko minä tässä vielä edelleen mukana. Olen työskennellyt aika intensiivisesti kuuden kuukauden ajan tammikuusta heinäkuun alkupuolelle asti tämän aiheen parissa kesälomataukoon asti siis. Ja me lähdimme aika kaukaa toisistamme, pääsimme varsin lähelle ja viime kädessä oli enää erimielisyyttä muutamista sanoista ja sanajärjestyksestä, minusta on olemassa täysin realistiset mahdollisuudet saada aikaan sopimus näiden kahden kyseessä olevan maan välillä. Nyt kun tämä konsultoiva tekninen apu on hoitanut oman osuutensa, on näiden kahden maan ja niiden johtajien vuoro kulkea vielä viimeiset pari senttimetriä ja löytää jostakin poliittinen tahto saada tässä asiassa ratkaisu aikaiseksi. Olen iloinen siitä, että poliittinen ilmapiiri näiden kahden maan johtajan välillä on nyt selvästi parempi kuin mitä jossakin vaiheessa oli, ja voin vain kannustaa näiden kahden maan johtajaa edelleen etenemään etsimään ulospääsyä tästä ratkaisemaan rajakriisi ja näin avaamaan Kroatialle mahdollisuuden näiden jäsenyysneuvottelujen aloittamisen. Herra Faaler viittasi Bosnia-Herzegovinaan ja meidän apumme ja viisumi seikkoihin. Ymmärrän kyllä, mitä tässä tarkoitetaan, mutta itse asiassa me annamme huomattavaa teknistä apua Bosnia-Herzegovinalle, aivan kuten olemme tehneet muidenkin maiden kohdalla. Ja minun on sanottava, että aiempi Jugoslavian tasavalta Makedonia on ollut ehkä kaikkein nopein ja menestyksekkäin eurooppalaisen avun hyödyntäjä. Haluaisin myös kiittää monia jäsenvaltioitamme, jotka ovat antaneet loistavaa asiantuntemusta. Nyt se kantaa hedelmää ja mahdollistaa viisumi vapauden näissä mainitussa maissa. Kuten totesin, kyseessä ei ole pelkkä poliittinen päätös, vaan se edellyttää paljon hyvin teknistä työtä, joskus hyvin tylsääkin sellaista, mutta silti tärkeää näiden kyseessä olevien maiden kohdalla. Herra Kacin viittasi vakauteen tai epävakauteen tuolla alueella. Yhden kommenttiini, jos, kommenttiini jossakin määrin, mutta viime vuosina olemme nähneet vakaata, joskin hidasta vakautumista Länsi-Balkanilla. Olen varma, että tällä tiellä jatketaan ja voidaan jatkaa. Olen varma, että tulemme näkemään vielä lisää tuloksia. Olen samaa mieltä teidän kanssanne ongelmista, jotka liittyvät hallintoon Bosnia-Herzegovinassa. Tähän herra Talerkin viittasi epäsuorasti tosin. On selkeää, että nykyvaiheessa maa ei millä muotoa olisi valmis EU-jäsenyyteen tai edes liittymisneuvotteluiden aloittamiseen. Meillä ei ole vielä mitään erityistä suunnitelmaa tai kaaviota Bosnia-Herzegovinan perustuslakiuudistuksen aikansaamiseksi maan täytyy ensinnäkin pystyä puhumaan yhdellä äänellä. Muutoin ei voi EU-jäsenyksi tulla. Yksikään maa ei saa estää unionin päätöksentekoa siksi, että maan sisällä ja sen päätöksenteossa on puutteita. Ja toden totta, valtiollinen rakenne täytyy olla selkeämpi niin, että se pystyy vastaamaan EU-jäsenyyden mukanaan tuomiin vaatimuksiin tai liittymistä edeltävän vaiheen vaatimuksiin. Minun visioni Bosnia-Herzegovinan suhteen on se, että sitten kun on päästy korkean tason edustajan virastosta tilanteeseen, jossa eurooppalainen läsnäolo on paljon voimakkaampaa, uskon, että tuossa vaiheessa EU, Bosnia-Herzegovina voisi hakea EU-jäsenyyttä. Tämä olisi merkittävä läpimurto maan kannalta. Ja tuossa yhteydessä Pitäisi aikaan saada jonkinlainen sopimus poliittisista suuntaviivoista, joiden pohjalta luotaisiin perustuslaki uudistusmaassa. Tämä ei ole kehitystä, vaan pikemminkin suorastaan vallankumouksellista kehitystä, mikäli perustuslaki saadaan muutettua. Joten keskittykää ihmeessä Bosnia-Herzegovinaan, koska se on keskeisessä asemassa Länsi-Balkanilla, erityisestikin syksyn mittaan sen, se tulee olemaan merkittävässä asemassa keskusteluissa. Uskon, että tietystikin puheenjohtajan maan tahdosta riippuu. Puheenjohtajamaa laatii estyslistat, mutta uskon, että neuvostossa saatetaan hyvinkin marraskuussa vielä keskustella OHRn viraston lakkauttamisesta ja vahvemman eurooppalaisen läsnäolon aloittamisesta. Minulla on vielä yksi minuutti aikaa. Rova Flotre esitti kommentti, joka liittyy Turkkiin, edistykseen ja taikka edistyksen puutteeseen siellä. Viittasin jälleen kerran laajentumispakettiin ja edistyskertomuksiin, jotka esitellään parin viikon kuluttua. Tuossa yhteydessä saamme vahvemman pohjan analyysejä ja objektiivisia arviointia varten. Tämän lisäksi tähän liittyy kaksi tai kolme tärkeää seikkaa, jotka ovat nyt muutosvaiheessa Turkissa. Ensinnäkin kurdialoite. Meidän täytyy katsoa, pystyykö Turkin hallitus ja parlamentti tekemään vakavasti otettavia ehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa kaakkois Turkin kurdien kulttuurillista ja sosiaalista asemaa. Toiseksi Turkin ja Armenian väliset suhteet. Erittäin myönteisiä merkkejä on nähty viimeksi eilen tässä suhteessa. Kolmas kysymys on Ankaran pöytäkirja. Turkin velvollisuutena on pistää täytäntöön Ankaran pöytäkirja. Tämä ei ole käytännössä vielä toteutunut. Herra Lambsdorff puolestaan esitti kysymyksen, joka liittyi Azerbaidžanin rooliin tässä yhteydessä energian saantivarmuuden ja Turkin ja Armenian välisten suhteiden kannalta. Tämä oli erittäin oikean osuva kysymys. Minusta vaikuttaa siltä, että Nagorno-vuoristo-Karabahin ongelma on estänyt diplomaattisuhteiden avaamista Turkin ja Armenian välille. Ja tällä on ollut vaikutusta myöskin Azerbaidžanin suunnalta tulevan energian toimituksiin Turkin suuntaan. Edistystä on tapahtunut ja voimme vain tukea edistyksen aikansaamiseksi. Sitten kun Turkki ja Armenia pystyvät jälleen avaamaan diplomaattisuhteita, silloin meillä on uusi mahdollisuuksien ikkuna, joka luo hyviä näkymiä koko Kaukasuksen alueen vakautumiselle. Kommentti mikrofonia. Kiitos. Arvoisa komissaari. Aha, vielä, vielä joku kysymys. En halunnut missään nimessä teitä keskeyttää. Te esititte niin monta kysymystä, että Tämä oli varmaan kaikkein vaikein kysymys. Ymmärrän kyllä. Minä haluaisin tietää, mikä teidän uskonne on. Euleksin ja Serbian ja poliisiyhteistyötä koskevan pöytäkirjan suhteen. Onko tilanne nyt oikeanlainen vai eikö? Tässä maassa tapahtuu kehitystä, joka on täysin vastoin pyrkimyksiä. On, pitääkö tämä paikkansa vai ei? Ja mitä mieltä te olette siitä? Niin, oliko tämä nyt kyse Serbiasta vai Kosovasta? Kummasta te nyt oikein puhuitte? Think, uh, Uskon, että yhteistyö Serbian ja Euleksin välillä on erittäin tärkeä elementti Kosovon vastaisen rajan valvonnan varmistamiseksi ja on äärimmäisen tärkeää myöskin varmistaa järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu alueella. Ja tämä on yksi selkeitä kriteereitä, jotka liittyvät viisumi vapauden myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen. Ja yksi tärkeä tavoite, johon täytyy päästä viisuminkin viisumivapaudenkin kannalta. Sen vuoksi katson, että on myönteistä, että sen jälkeen kun me ehdotimme yhteistyötä EULEXin ja Serbian välillä, Serbia on ollut valmis liikahtamaan tuohon suuntaan. Tällä hetkellä kompastuskiviä on enemmän Kosovon puolella. Meidän täytyy päästä vielä näistä esteistä eroon. Kuten tiedätte, ensimmäinen tärkein neuvoston tavoite on juuri tuo. Tämän vuoksi Peter Faith ja Javier Solana ovat olleet ikään kuin eturintamassa viimeisen tässä eteenpäin. Minä olen tässä hieman taustatukena vain. Viimeinen kierros täytyy vetää nyt läpi todella nopeasti, eli puolen minuutin kysymykset. Ensimmäisenä mm, herra Antbergis. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsen, olen juuri eilen kuullut tästä aiheesta, eli EUn lisälaajentumisesta, että on joitakin saksalaisia kollegoja, näin sanottiin, joilla on perustavanlaatuinen vastustus, eli haluttaisiin mieluummin ottaa laajentumiseen kantaa ottamatta varsinaisesti kantaa. Kysymys kuuluu, onko olemassa mitään todellista ajatusta, että voitaisiin korvata laajentumisprosessi mahdollisesti ikuisiksi ajoiksi jonkinlaisella ajatteluprosessilla. Ehkä voitaisiin vakauttaa pelkästään laajentumisen pohtiminen ilman, että mentäisiin sen pidemmälle. Navro Nikolas. Edustaja Navro Nikolas. Trobe, Puheenjohtaja, komissaari. Kaksi suurta kysymystä liittyy edelleenkin Turkkiin arviointiin liittyen myöskin Ensinnäkin <clears throat> Kyproksen äh, miehittäminen, joka jatkuvasti edelleenkin on voimassa, puolesta miljoonasta miljoonaan äh, <clears throat> turkilaista edelleenkin äh, asuu Kyproksen alueella ja myöskin sotilasvoimat ovat edelleenkin paikalla. Itse asiassa Kypros on koko maailman militarisoidu alue, jos näin voi sanoa. Tilanne on vaikea Eli mitä sanoisitte ja mitä aiotte tehdä näiden kahden asian ratkaisemiseksi? Komissaari, haluaisin onnitella teitä teidän tekemästänne työstä, kun te olette neuvotelleet Slovetian, äh, olet mukana Slovenian ja Kroatian välisessä neuvottelussa. Älkää lähtekö pois neuvottelupöydästä, koska minun käsittääkseni prosessi vielä kestää vielä pitkään ja yksikään, kumpikaan osapuoli ei ole ollut valmis vetämään pois neuvottelusta, joten toivon, että tekin jatkatte herra Karpiltin tuella tätä sovittelutyötä. Uskoakseni teidän suunnitelmanne on edelleenkin ainoa, joka on neuvottelupöydällä, ja se on realistinen. Sen kautta voidaan löytää mahdollisesti ratkaisu, jotta ilmapiiri Slovenian ja Kroatian välillä selkiytyisi. Komission jäsen, annoitte joitakin vastauksia, jo, jotka herättivät minun uteliaisuuteni, mutta näin pisteenä iin päälle. Voidaanko odottaa, että liittymisneuvottelut Islannin kanssa saataisiin päätökseen 2010 vai pitääkö olla kärsivällisempi? Kiitoksia. Onorevoli Pan... Ja edustaja Panseri. Sihteeristölle toteaisin, että laittakaa seuraavaksi minut ensimmäiseksi listalle, että ehdin puhua. No niin, ainoastaan lyhyt poliittinen kommentti. Täällä on sellainen <clears throat> vaikutelma, että laajentuminen jollakin tavoin eritettäisiin kokonaan sosiaali- ja talouspolitiikasta. Puhutaan ainoastaan vakauttamisesta ja, ja vakauden laajentamisesta ja syventämisestä. Jollei näitä asioita kuitenkin yhdistetä, uskon, että ihmiset eivät ymmärrä asian merkitystä ja siksi haluaisinkin tuoda esiin sen, että nämä aiheet olisi yhdistettävä ja niillä on suurta merkitystä myöskin laajentumisen osalta. Edustaja Kumutsakus. Στηρίζει Euroopan ευρωπαϊκή προοπτική Kiitos. Kuten tunnettua, me tuemme Turkin mukanottamista täysjäseneksi Euroopan unionin, mutta tietää vielä paljon kuljettavana, koska Turkki ei ole sitoutunut eikä se noudata kaikkia sääntöjä, jotka sille on asetettu. Tästä olisi mielestäni vedettävä johtopäätökset. Mitä lokakuun raportista saadaan lukea? Toivottavasti Turkkia arvioidaan äärimmäisen tarkkaavaisesti ja johtopäätökset vedetään siltä pohjalta. Um, Kiitoksia komissaari. Minä ymmärrän kyllä teidän argumentteja, jotka liittyvät äh, viisumi, viisumin poistamiseen Bosnia-Herzegovinan suhteen, mutta äh, tilanne on vaikea. Voitteko te kuvitella, että saataisiin aikaan pöytäkirja, jos, jonka mukaan Serbia lupaisi, että se ei anna enää Serbian passeja äh, Bosnia-Herzegovinan asukkaille tai muille naapurimaiden asukkaille ja että Bosnia ei millään tavalla toimi sellaisella tavalla, että se estäisi sitä liittymästä, siirtymästä kohti Eurooppaa ja varsinkin Mladicin toimittaminen tuomioistuimen eteen ja myöskin julkinen rauha ja turvallisuus. Nämä, mitä Edustaja Brevis. Eh, kire Pitrope, ja to thema tis Fyyromin kysymyksestä. Te totesitte, että edistystä on yritetty saada aikaiseksi. Nyt haluaisinkin tietää, minkälaisia kansallishenkisiä tarkoituspiirejä Fyyromilla on, ja voitteko todeta ja hyväksyä sen, että kyse on Kreikan vastaisesta toiminnasta – Näyttäisi siltä, että kansallishenkiselle toiminnalle tässä ollaan asettamassa kruunua päähän. On Minun mielestäni Euroopan unionin ei pitäisi hyväksyä tällaista. Ja vielä mitä Turkkiin tulee, Haluaako Euroopan unioni todella hinnalla millä hyvänsä ottaa Turkin mukaan? Kiitoksia puhemies. Tässä todettiin siitä toiminnasta, jota meillä on Turkia kohtaan Euroopan unionina, mutta meillähän on myös jonkinlaista sitoumusta Euroopan unionin kansalaisia kohtaan. On sanottu heille, että Turkin on täytettävä kaikki ehdot, että neuvotteluprosessissa samaan aikaan on kyse myös Turkin uudistumisprosessista, mutta nyt ei niin näytä olevan. Avataan vain uusia lukuja, kun Turkissa ei oikeastaan muutu yhtään mikään. Onko tässä jonkinlainen demokratia vai ei? No on, mutta Euroopan kansalaiset eivät enää usko meitä. Mitä te teette tämän demokratiavajien suhteen? Miten huolehditte siitä, että Turkki todella täyttää ehdot? Oli Kukan. Ja edustaja Kukan. Uh, Mr. Commissioner, thank you for... Komissaari, kiitoksia teidän erinomaisesta työstänne. Teidän tilanneanalyysinne ku, joidenkin maiden suhteen on mielestäni liian positiivinen, mutta et haluaisi liikaa kritisoida, koska parempi on tietenkin toimia, mikä on optimisti. Se helpottaa elämää. Laintamisprosessi tätä talouskriisiä, talouskriisin taustaa vasten. Tähän haluaisin teidän kommenttini. No niin, keskustelu ja kysymykset äh, on nyt saatu käydyksi ja viimeinen puheenvuoro äh, on komissaarilla. Olkaa hyvä. Thank you, thank you president. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ei todella mitään turhaa puhetta, vaan melkoisia kysymyksiä ja puheenvuoroja. Ensinnäkin herra Landsbergis esitti kysymyksen laajentumisen vaihtoehdoista. Me olemme itse asiassa vakauttaneet tässä viimeisten viiden vuoden ajan. Euroopan unioni on itse asiassa pärjännyt paljon paremmin toimielintensä toiminnan suhteen näin 27 maan laajentuneena unionina. Ja tämä viimeisin jakso pitää itse asiassa nähdä laajentuneen 27 valtion unionin vahvistumisen jaksona. Sitten meidän eh, sitoumuksemme laajentumisen alalla voin vain viitata eh, laajentumisen vahvistettuun konsensukseen, joka saatiin aikaan joulukuussa 2006 neuvoston, parlamentin ja komission kesken omalta osaltani tuen tätä täysin. Minusta meidän on oltava johdonmukaisia, meillä on oltava pitkä, pitkän aikavälin päämäärä, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme, jotka koskevat Kaakkois-Euroopan vakauttamista. Eli toisin sanoen pidämme kiinni olemassa olevista sitoumuksistamme, emmekä tällä hetkellä tartu laajentumisen alalla uusiin sitoumuksiin. Me haluamme, että nämä maat, joilla jo on eurooppalainen mahdollisuus, saadaan mukaan. Sitten tuo itäinen kumppanuus on merkittävää institutionaalista kehitystä. Se on vielä toteutuvaa työtä ja luonnollisesti se on nyt pantava täytäntöön ja varmasti tämän täytäntöönpanon myötä myös opitaan tehtäessä Itäinen kumppanuus oikeastaan sisältää kaiken mahdollisen, mitä voidaan tehdä, jotta voidaan vahvistaa taloudellisia, poliittisia ja inhimillisiä suhteita Euroopan unionin ja itäisen ulottuvuuden maiden kanssa ilman mitään ainakaan välitöntä liittymisen mahdollisuutta. Mielestäni paras, mitä voimme tehdä tulevina vuosina, on hyödyntää tätä itäistä kumppanuutta Ukrainan ja muiden alueen maiden kanssa. Sitten Kumutsakos ja Plevris ja muut viittasivat Kyprokseen ja Turkkiin. Itse asiassa olen vastannut näihin kysymyksiin jo aiemminkin ja voin vain todeta, että tässä edistyskertomuksessa, joka koskee Turkkia, me analysoimme sekä aikaansaadun edistyksen että vielä jäljellä olevat puutteet Turkin suhteen niin objektiivisesti ja faktaperusteisesti kuin mahdollista. Ja sen jälkeen tietysti neuvosto ja parlamentti saavat vetää omat johtopäätöksensä komission suositusten pohjalta. On selvää, että Turkin velvoitteena on panna Ankaran pöytäkirja täytäntöön. Ja luonnollisesti Kyproksen ja Turkin osalta on tärkeää, että Turkki luo omalta osaltaan myönteistä ilmapiiriä, jotta Kyproksen neuvotteluja voidaan käydä sen yhdistymisestä hyvässä ilmapiirissä. Sitten toivottiin, että olisin vielä mukana neuvottelupöydän ääressä Slovenian ja Kroatian rajakiistossa. Kiitän tästä kannustuksesta ja vien tämän asian eteenpäin noiden kahden maan johtajalle ja pohdin tuota teidän neuvoanne, jos tälle läsnäololle on tarpeen, mutta on parempi, jos nuo kaksi maata voivat ratkaista asian keskenään. Herra Tarant kysyi, voiko Islanti saada neuvottelunsa päätökseen 2010 vai pitäisikö meidän olla vähän kärsivällisempiä? Meidän politiikkamme on ihan selvää. Meidän on pidettävä laatua, vauhtia tärkeämpänä. Ja siksi en tässä vaiheessa voi vastata teidän kysymykseenne, koska me alamme vasta saada ensimmäisiä vakavia osoituksia Islannin valmiudesta täyttää ennakkoehdot, kun saamme Islantia koskevan lausuntomme valmiiksi. Ja unohdin sanoa, olikohan se Jeffrey Van Orden, joka edellisellä kierroksella esitti hyvin mielenkiintoisen kysymyksen siitä, että jos Islanti liittyy, tarkoittaako se yhteisen kalastuspolitiikan loppua? No ei ihan. On muistettava, että Islannin kohdalla, aivan kuten minkä tahansa muunkin ehdokasvaltion kohdalla, Islanti on se joka sopeutuu EUn oikeusjärjestykseen eikä toisinpäin. Sama periaate koskee Islantia kuin Turkkiakin ja muita ehdokasmaita ja mahdollisia ehdokasvaltioita. Pancheri viittasi Euroopan taloudelliseen ja sosiaaliseen tilanteeseen ja olen siitä täysin tietoinen, ymmärrän mikä on kansalaisten ahdinko tässä mielessä. Onneksi joskus vähän elvytetäänkin ja elvytyssuunnitelma on ollut tärkeä väline. Sen avulla on voitu välttää pitkä, syvä lama. Ja samaan aikaan on kuitenkin huomattava, että laajentuminen ei ole syy meidän talousongelmillemme. Talouskriisi ja talouslama eivät käynnistyneet Belgradin tai Prahan pääkaduilta, vaan kriisi lähti Wall Streetiltä ja se käynnistyi, koska järjestelmä oli luotu vääränlaiseksi. Sitä on korjattava, mutta ei pidä tehdä laajentumisesta syypäätä johonkin, mistä se ei ole vastuussa. Äh, excuse me, Baroness Hartford äh, referred to the... Baroness Ludford äh, viittasi mahdolliseen pöytäkirjaan Serbian kanssa joilla hoidettaisiin kuntoon se kysymys, antaako Serbia passeja vai eikö se anna passeja Serbian tasavallan asukkaille. Olemme tietystikin tietoisia tästä ongelmasta tai seikasta. En nyt kutsuisi sitä vielä ongelmaksi, mikä tarkastelemme viisumin vapauden voimaan astumista Serbian osalta ja Bosnia Herzegovinan osalta, mikäli tämä väli näiden kahden välillä ei ole suuri, niin silloin mitään suuren suurta ongelmaakaan ei synny. Viisumivelvoitteet ja viisumivapausjärjestelyt ovat yleinen sääntö. Näiden suhteen täytyy noudattaa kansalaisuuskriteeriä. Serbia on tästä tietoinen. Ja sillä on tiettyjä oikeuksia näiden asioiden suhteen, mutta käytännössä tästä ei pitäisi muodostua ongelmaa joten en näe mitään valtavaa ryntäystä Republika Serbskan asukkaiden suunnalta rynnätä Serbiaan penämään itselleen passeja. Herra Kukan viittasi seikkoihin, joihin en oikeastaan nyt ennätä esittää kommentteja. Voin vain todeta, että vastatakseni vanhalle ystävälleni herra Kukanille – herra Pantserille, niin taloudelliset ja yhteiskunnalliset edellytykset tai ehdot ovat osana eu lainsäädännön noudattamisehtoa ja sen vuoksi nämä kuuluvat mukana neuvotteluprosessiin. EU-liittymisprosessi on monella tapaa vähemmän ulkopoliittinen asia, vaan pikemminkin sisäpolitiikasta on kyse, unionin sisäpolitiikasta, koska kyseessä olevien maiden täytyy mukautua eurooppalaiseen lainsäädäntöön ja pistää sitä asianmukaisesti täytäntöön, mukaan kaikki lait ja asetukset. Ja tällä sitten on tietystikin taloudellisia ja yhteiskunnallisia seuraamuksia. Ehkä on hyvä päättää siihen, mitä herra Kukan totesi. Toden totta. Komissaari, joka vastaa laajentumisesta, mikäli on tämä komissaari, täytyy tietystikin olla ammatiltaan optimisti, ja olen iloinen, että olen ammattioptimisti ja mielelläni teen yhteistyötä teidän kanssanne jatkossakin. Kiitos. Ringraziamo tutti il commissario Suurkiitokset komissaarille hänen selkeistä vastauksistaan, täsmennyksistään, selvityksistään. No niin, tänä iltapäivänä kello 15 jatkamme kokoustamista. Muistakaa ottaa äänestyskortit mukaan. Ja niin kuin eilen puhuttiin, äänestysten jälkeen ohjelmassa on tapaaminen tohtori Moriolin kanssa Afganistanin tilanteeseen liittyen. Olen todella pahoillani, että jouduin keskeyttämään puheaikanne, mutta muuta vaihtoehtoa ei nyt tänään ollut. Hyvää ruokahalua kaikille. Tapaamisen taas iltapäivällä.